As we have only one hour. Meillä on vain tunti kahteen mietintöön, niin aloitetaan saman tien. Ja jos joku tulee sitten myöhässä, niin tulee. Ei tässä nyt odotella. Eli puhutaan ensin kohdasta kahdeksan EUn makroaluestrategioiden kehitys. François Alfonsi on siinä esittelijänä. Ole hyvä, François. Merci, Madame la Présidente. Bien, donc... Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin esitellä teille lyhyesti tämän asiakirjan, joka on toimitettu jäsenille. Kyseessä on Euroopan unionin makroaluestrategioiden kehitys ja siinä käsitellään erityisesti Välimeren aluetta. Makroalueen strategiat ovat Euroopassa uutuus. Ensimmäinen makroalue perustettiin vuonna 2009 Itämerelle. Tämä Ajatus tässä oli se, että, että saadaan aikaan järkeviä kokonaisuuksia, johdonmukaisia alueita niin, että sen kautta voidaan makroalueen laajuudella tehdä koordinointia ja Meillä on neljä pilaria ja 15 toimintalinjaa, 80 lippulaiva hanketta tässä Itämeren, Itämeren makroalueella. Tämän jälkeen myös Tonavan makroalue kehitti oman äh, hankkeensa. Se ei ole vielä yhtä pitkälle, mutta siinä on samat äh, huolenaiheet. Tarkoituksena on koordinoida yhden mm, merialueen tai vuoristoalueen tai jokilaakson alueella aluepolitiikkaa, koordinaatiopolitiikkaa, eli siis suuria hankkeita, kuten TNT-verkkoja ja integroitua meripolitiikkaa voidaan toteuttaa. Meille makroaluestrategiat avaavat uusia näkymiä kohesiopolitiikan yhteistyöhankkeille, joita aikaisemmin kutsuttiin tavoitteen kolmen mukaisille hankkeille. Joidenkin vuosien päästä että ähm, olisi nyt puhut, pohdittava näitä ensi, ensikokemuksia. Ja mitä tästä jää käteen? Huomataan, että täällä on todellisia odotuksia, on todellista pyrkimistä kehittää tätä Euroopan unionin politiikan kehitystä alueen kehityksen kautta. Makroalueen eh, kehittämisen käyttö voidaan Euroopan ideaa viedä eteenpäin, Euroopan aatetta edistyä tämä edistää vuorovaikutusta alueilla, joilla on historiallisia ja kulttuurisia syitä. Voidaan vahvistaa yhteyksiä ja harjoittaa ja yhteistyötä. 26. kesäkuuta 2011 komissio kannusti makroalueen politiikan kehittämistä Komissio osallistuu tähän Itämeren alueen strategian ja Tonavan osalta siltä on pyydetty strategioista koordinointia neuvoston taholta. On kuitenkin korostettava, että tämä on varsin monimutkainen mekanismi ja se edellyttää paljon teknistä apua. Regiopääosasto tänä päivänä on ilmoittanut, että se ei voi antaa enää enempää teknistä apua. Sitten mm, kokemuksesta vielä makroalueesta ei pitäisi tulla ainoastaan paljon varoja nielevä koneisto, joka on tehoton. Ja tähän liittyen, tämän välttämiseksi komissio on antanut tämän kolmen ei-vastauksen säännön, ei uusille rahoitusvälineille, ei uudelle instituutioiden välineelle, ei uudelle sääntelylle. Vastapainona neuvosto Unkarin puheenjohtajakaudella viime 13. huhtikuuta mukautti tätä sääntöä ja otti käyttöön kolmen kyllä-vastauksen säännön. Kyllä täydentävälle rahoitukselle, kyllä institutionaalisten välineiden koordinoille ja kyllä uusien hankkeiden määritelmälle. Tässä on tällainen dialektiikka näiden makroalueiden kokemusten perusteella ja pyritään tasapainoon ennen kuin päätetään seuraavan alueellisen kohesiopolitiikan säännöistä kaudelle 2014-2020. Makroalueen strategian lisäarvosta Itämeren alueesta on noussut esiin useita mahdollisuuksia Kyse on lähinnä siitä, että tarjotaan asiaan kuuluva viitekehys kohesiopolitiikalle ja suositaan alojen välistä yhteistyötä samalla elinalueella. Näin, näissä puitteissa investoinnista voidaan tehdä aikaisempaa täydentäviä ja voidaan vaikuttaa kunkin alueellisen kehityssuunnitelman painepistealueihin samalla eurooppalaisella makroalueella. Tämä myös voi parantaa unionin eri välineiden yhteistä käyttöä, kuten Euroopan investointipankin hyödyntämistä, ja näin voidaan myös hyödyntää paremmin alueiden ja jäsenvaltioiden resursseja monitasoisen hallinnon kautta. Kaikki ovat sitä mieltä, että kun resursseja. Näin lähennetään toisiinsa. Kaikki voivat saada tästä etuja. Lisäksi makroaluestrategia tarjoaa unionin naapuruspolitiikalle otolliset puitteet, uudistettua vuoropuhelua sekä hedelmällisiä suhteita varten, koska se pohjautuu alueelliseen yhteistyöhön. Nämä ovat lisäarvoja. Sitten vaikeuksia. Tietenkin on otettava huomioon, ettei tämä mene itsestään mene. Ensimmäinen vaikeus koskee sitä, että kullakin makroalueella on kahtalainen ulottuvuus, alueellinen ulottuvuus ja toiminnallinen ulottuvuus painopistealueiden määrittämisen kautta. Tämä kahtalainen u- ulottuvuus ei onnistu spontaanisti alusta alkaen, jotta makroalue syntyisi, tarvitaan ennakkovaihe 1 viiva kahden vuoden pituinen, jonka aikana saadaan rakennettua hallintorakenteet, pääpainopistealueet, makrotalu, makroalueen toiminta voi myös olla pohjaksi hallinnollisen, hallin, hallitusten välisen yhteistyön, mutta olisi vältettävä se, että lipsuttaisiin tuonne hallitusten välisyyden suuntaan, vaan, vaan pyrittäisiin pitämään alueet mukana. Alueiden, aluetason mukana oleminen takaa sen, että kyseessä on todella eurooppalainen aluekehitys eurooppalaisten prioriteettien mukaisesti tulevaisu, tulevien makroalueiden spontaani syntyminen ei voi olla tulevaisuuden suunnitelma. Tämä aiheuttaa sattumanvaraisuutta. On saatava aikaan koherentti prosessi, mutta kuitenkin on oltava niin, että makroalueen syntyminen on alhaalta ylöspäin tapahtuva prosessi. Naapurialueiden mukaanottaminen on välttämättä, jotta voidaan hyväksyä makroaluestrategioiden tuottamat lukuiset hankkeet mutta tähän tarvitaan todella aluepolitiikkaa, eikä olisi niinkään lisättävä ulkopoliittista ulottuvuutta. Millaisia toimenpiteitä voitaisiin suunnitella niin, että otettaisiin huomioon nämä ensimmäiset päätelmät? Ensinnäkin makroaluestrategioiden kehityksessä olisi mielestäni käytettävä globaalia hankintaa niin, että vältetään ponnettomat hankkeet tai hankkeet, joihin liittyy pelkästään välittömiä poliittisia näkökohtia. Olisi määriteltävä Euroopalle makroalueiden ennusteen, jossa suurissa linjoissa vain hahmoteltaisiin linjat, se ei olisi mitenkään sitova. Toinen toimi koskee sitä, että, että osapuolten välillä suunniteltaisiin näitä ennakkovaiheita, jossa luodaan pohja tulevalle hallinnoille. Neuvoston päätöksen mukaan komission luonnollinen elin ohjaamaan tällaista ennakkovaihetta, mutta sitä varten komissio tarvitsee tietenkin raha, rahallisia resursseja ja myös henkilöstöresursseja. Makro, niin rajat ylittävästä ja ja alueiden välisestä yhteistyöstä kohesiopolitiikasta voitaisiin varoja löytää. Komissio on ilmoittanut, että, että se tulee lisäämään tämän politiikan määrärahoja vuosina 2014 ja 2020, ja se suosittelee niin sanottua tehostettua rajat ylittävää osa-aluetta, ja tämä kaikki on minusta erittäin myönteistä. Rahoitustukea tarjotaan teknisenä avustuksena ennakkovaiheen aikana ja täytäntöönpanovaiheessa vaiheessa hallintaelimestä, joka on hyväksytty heti ennakkovaiheen jälkeen. Tämä on mielestäni hyvin tärkeä toimi. Rahoituksen täydentävyydestä on tultava valintakriteeri niin, että suositaan äh, tällaisia makroaluehankkeita, joissa, ähm, joissa jotka toteutetaan näiden äh, eurooppalaisten varojen avulla. Tässä ensin lyhyt alustus tähän makrotalouspolitiikkaan. Nyt olemme murroskohdassa. Meillä on makroalueet jo käynnissä jo ne ovat kaiken kaikkiaan syyneet hyvin. Kukaan ei varmastikaan väitä muuta. Uusi kausi on nyt alkamassa ja nyt olemme juuri vaiheessa, jolloin on pohdittava sitä, kuinka eh, tulee tulevaisuudessa saadaan vielä enemmän näitä myönteisiä vaikutuksia aikaan. Nyt tästä pääsenkin makroaluestrategian merkitykseen Välimeren alueella. Tästä ehdimme vielä tietenkin keskustelemaan mietinnön kehittyessä. Minun mielestäni tällä alalla aika hyvin ne saadaan problematiikka kyllä hahmoteltua. Välimeren alueen makroaluestrategia vaikuttaa hyvin merkittävältä. Minä olen tässä työtä tehdessäni kuullut useita alueellisia viranomaisia ja olen ymmärtänyt, että, että sieltä kyllä löytyy suurta kiinnostusta tätä tukemaan. Kyseessä on Välimeren alueella, alue, jolla on sama ympäristö, sama historiallinen kulttuurinen todellisuus Etelä-Euroopassa, 500 miljoonaa ihmistä Välimeren ympärillä mm, asuvat, sieltä löytyy voimakasta potentiaalia, jota ei kuitenkaan voida hyödyntää kunnolla ilman koordinaatiota ja kokonaisnäkemystä, jonka mahdollistaisi juuri tällainen makroaluepolitiikka. Tietenkin Välimeren alue on hyvin laaja ja tämä saa pohtimaan makroaluemekanismin asettamista etusijalle. Itäisellä välimerellä on jo olemassa Adremeren ja Joonjanmeren makroalue. Hankekulmistilaisuudessa olemme kuulleet joitakin näitä. Näistä no, osapuolista he ovat kertoneet eh, hankkeen kehittymisestä itäisellä välimerellä. Minun mielestäni ne on Neuvotteluja olisi jatkettava ennen kuin päätetään, että pitäydytäänkö yhdessä makroalueessa vai muodostetaanko kaksi, läntisen välimeren makroalue ja itäisen välimeren makroalue. Ehkä palaamme tähän vielä keskustelussa, mutta mielestäni neuvotteluja todella on jatkettava. Ehkä tarvitsisimme myös tässä valiokunnassa kuulemistilaisuuden niin, että saisimme selkeämmän kuvan, millaisia odotuksia ja, ja mahdollisuuksia tähän liittyy. Edelleen ottaen huomioon Välimeren ilmasto, niillä on samantyyppiset ekotyypit, niillä on paljon yhteisiä tekijöitä, aloittain maataloustuotteista, ne ovat samanlaisia pohjoisessa, etelässä, lännessä ja idässä, ne, ja ne muodostavat monipuolisen, mutta yhteen tuoteryhmän kuuluvan valikoiman. Samanlaisia ongelmiakin on, esimerkiksi ympäristöongelmia, kuten tuli maitsepalot ja Kyseessä on myös yksi maailman tärkeimmistä matkailukohteista ja on, näiden alueiden kannattaa tehdä yhteistyötä, jotta tulevaisuusnäkymät pysyisivät hyvinä ja niitä parannettaisiin. Edelleen meriliikenne olisi otettava koko tämän alueen liikennepolitiikan ytimeen, erityisesti koskien rahtikuljetuksia, merireitteistä usein puhutaan eurojargonissa merten moottoriteinä. Minun mielestäni tämä on vähän huono termi. Merillä on muunlaisia reittejä. Ja tässä olisi huomioitava erityisesti saarien yhdistäminen ja reitit, joilla voidaan helpottaa liikenteen äh, ruuhkautumista mantereen puolella ja perointamaan myös tätä hiilijalanjälkeä. Edelleen tärkeä seikka on uudistuvat energialähteet, erityisesti aurinkoenergia ja välimeri on tässä tietenkin ihanteellisesti sijoittunut. Makroalueen strategian avulla voitaisiin paremmin hyötyä esimerkiksi EIPn tuesta. Edelleen tärkeä seikka on luonnon monimuotoisuus. Se on myös Välimerellä kyllä hyvin uhanalaista ja liikakalastus on hyvin tunnettu vaara. Kyseessä on suljettu meri, jolla on hyvin vilkas meriliikanne, Liikenne. Ei, tämä aiheuttaa ympäristöhuolia erityisesti rannikoille merialueilla pohjoisen ja etelän väliset eh, yhteistyömuodot voisivat saada lisäpontta naapuruuspolitiikasta. Eh, tässä perustelut sille, miksi Välimeren alueelle kannattaisi perustaa makroalue. Meidän olisi eh, nyt tunnistettava erityisesti ne kohdat, missä on puutteita yhteistyössä ja missä on hyviä esimerkkejä. Minun mielestäni Välimeri on erittäin hyvä esimerkki Ujas, Sardinialla ja Korsikalla. Ähm, me molemmat olemme erittäin hyvin sijoittuneita näkemään, äh, millaisia seurauksia on, jos lähialueilta koordinaatiota puuttuu. Euroopan unionilla äh, todella parantamisen vara on. Euroopan unionin ulkopuolisella alueella on myös hyvin paljon asukkaita Välimerellä. Välimerellä asuu 500 miljoonaa ihmistä. Ja se merkitsee tärkeitä tulevaisuuden näkymiä Euroopan unionille. Tässä on nämä kaikki hyvät ja puolet ja haasteet. Euroopan unionin on kannattaa kannattaisi hyödyntää kumppanuussuhteita tämän alueen kehittämiseksi ja e, makroalueen strategia on aivan erityisen tärkeä väline. Kiitos. Meillä on nyt vartti aikaa varjoesittelijöille ja tähän keskusteluun, kun tämä mietintöluonnos on valmis, niin jatkamme keskustelua toivottavasti tammikuun lopussa. Eli esittäkää mielellään lyhyet kommentit Thomas Deutschen. Shadow. Köszönöm szépen a szót, a lehetőséget, tisztelt elnök asszony. Kiitos puheenjohtaja. Hyvät, hyvä puheenjohtaja hyvät kollegat, vaikka meillä nyt ei ole paljon aikaa, haluaisin vielä kolme pientä kommenttia ilmaista. Ensinnäkin haluaisin onnitella herra Alfonsia tästä hyvin yksityiskohtaisesti valmistellusta työasiakirjasta – tämä työasiakirja, joka meillä on kaikilla nyt edessämme. Sekä tämä työasiakirja että tämä herra Alfonsin suullinen alustus ovat hyvä pohja neuvotteluillemme. Toiseksi haluaisin sanoa, että minä henkilökohtaisesti tuen makroaluestrategioita. Ne nimittäin rikastuttavat kohesiopolitiikkaa tulevina vuosikymmeninä. Ja tässä puhumme hyvin hyödyllisistä ja kunnianhimoisista hankkeista. Meidän roolimme tässä kaikessa on arvioida tätä työtä, joka on tehty. Mutta yhtä seikkaa minä tässä kyllä kaipaan. Meidän pitäisi tässä asiakirjassa korostaa paljon enemmän sitä, että sekä tämä valmisteluvaihe että toiminnallinen vaihe sekä Itämeren makroaluestrategiassa että tonava strategiassa ja näiden lisäksi arviointi, näiden strategioiden arviointo on erityisen tärkeää. Kun tässä nyt korostan arviointia, niin älkää ajat, älkää luulko, että EU:ssa on kaksi makroaluestrategiaa ja sitten ja, ja sitten tulevaisuudessa me torjuisimme muut makroalustrategiat. Minä olen sitä mieltä, että nykyiset strategiat näyttävät meille, että minkälaisia kokemuksia on nyt kertynyt. Ja ne todistavat myös, että me emme selviä ilman makroaluestrategioita. Tämä on ensimmäinen tärkeä tehtävä. Tätä pitää korostaa. Me tarvitsemme selkeitä indikaattoreita ja meidän pitää korostaa, että nämä kaksi makro aluestrategiaa pitää myös arvioida tarkasti. Sitten mitä tulee makroalustrategioiden tulevaisuuteen? Siinä, siinä kontekstissahan on kaksi vaihtoehtoa. Siis en nyt sano, että meidän pitäisi valita jo toinen näistä, mutta meidän pitää olla selvillä siitä, että kaksi vaihtoehtoa on. Ensimmäiseksi nimittäin eurooppalaisella toimielinten tasolla voitaisiin tehdä päätöksiä ja voitaisiin luoda tällainen etenemissuunnitelma, jossa näemme, miltä tilanne näyttää ja missä alueella voitaisiin tarvita makroalukestrategioita. Tämä siis on strategia niin sanotusti, joka tulee ylhäältä alas. Ja tämä näyttää sitten, mitä, mille tielle pitää lähteä. Meillä on sitten tässä kaksivuotinen valmisteluvaihe. Ja, ja alhaalta ylöspäin niin sanotusti me, ö, tavoitteena on sen, että makroaluestrategioita tulee. Mutta tässä on siis kaksi vaihtoehtoa, alhaalta ylöspäin tai ylhäältä alaspäin, mutta jos nämä kummakin vaihtoehdon edut voitaisiin yhdistää, se olisi ihannetilanne. Niin hirvittävän suurta muutosta tässä ei varmaankaan edes tule. Ja on tärkeää, että me neuvoston ja parlamentin tasolla teemme päätöksiä. Minä itse tuen tätä toista vaihtoehtoa. Tietysti ensimmäiselläkin vaihtoehdolla on tietyt etunsa, mutta meidän pitäisi harkata asiaa ja tämä pitäisi mainita myös työasiakirjassa, että nämä kaksi vaihtoehtoa on olemassa. Kiitos. No, grazie Presidente. Io uso... Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin käyttää riittää aikaa vain vähän. Alfonsi tekemä työ on erittäin hyvä lähtökohta keskusteluille ja pohdinnoille näiden asioiden ympärille. Haluaisin nyt tässä korostaa vain kahta näkökohtaa, jotka Alfonsikin kyllä mainitsi. Ensimmäinen, joka koskee makroalueestrategiaa, Ensimmäinen asia, jota haluaisin voimakkaasti korostaa, on, on se, että vältettäisiin hallituksen välisyyteen lipsuminen makroalueen strategian perusehtona pitäisi olla se, että vältettäisiin se, että tämäkin alue muut, muuttuisi sellaiseksi, jota hallitsee in, hallitusten väli, poliittinen logiikka, ja tässä olisi vahvistettava erityisesti paikallisen aluetason vuorovaikutusta. Sitten toinen näkökohta, joka ei ole mitenkään ristiriidassa Dennisin kanssa, koskee sitä, että makroaluestrategian kohdalla ei voida ajatella, että makroalueet syntyisivät spontaanisti. Olen hyvin pitkälle yhtä mieltä siitä, että on otettava nämä kaksi ulottuvuutta yhtä aikaa huomioon ja ajateltava jonkinlaista Euroopan kartoittamista niin, että voitaisiin pohtia, mitkä voisivat olla tulevaisuuden makroalueita. Välimerestä sitten erityisemmin, siihen vielä palamme varmasti. Uskon, että Välimerellä voidaan tehdä paljon töitä ja palauttaa huomio Euroopan unionin huomio siinä, tuonne etelän alueelle. Ja viittaa tässä myös Välimeren etelärantaan, Magrebiin ja näihin Afrikan alueisiin. Voisimme siis tehostaa paljon toimintaa verrattuna nykyiseen. Olen hyvin pitkälti yhtä mieltä siitä, mitä Alfonssi sanoi koskien sitä, että meidän olisi syvennettävä ja pohdittava vielä lisää sitä, tarvitaanko vielä toista makroaluetta Adremeren ja Jooniameren makroalueen lisäksi. Tuen tällaista kuulemistilaisuutta, jossa olisi mukana alueesta kiinnostuneet. Me tiedämme kyllä, että Adriameren ja Jooniameren makroalueeseen liittyy voimakkaita aloitteita sinne. niin uskon, että tätä, tätä valiokuntaa tämän valiokunnan kannattaisi ymmärtää, mihin vaiheeseen tuon alueen kehittäminen on päässyt. Kiitoksia. Kiitos ja nyt Elżbieta, ole hyvä. Bardzo pani przewodnicząca. Ja również chciałabym pogratulować. Kiitos puheenjohtaja. Minäkin haluaisin onnitella herra Alfonsia tästä mietintöluonnoksesta. Minäkin kannatan uusia makroalueita ja olen samaa mieltä useista asioista, joita mietinnössä oli. Makroaluestrategioilla voidaan ratkoa paremmin eri alueiden taloudellisia ja ympäristöongelmia ja muitakin etuja on, mutta mielestäni tästä mietinnöstä puuttuu vielä selkeä arvio siitä, mitä nämä tähän mennessä saadut kokemukset osoittavat. Meillä on kaksi makroaluetta. Minkälaisia arvioita niiden toiminnasta on tehty? On, ovatko ne saavuttaneet tavoitteensa? Onko alueiden kehitykseen, onko niillä ollut vaikutusta alueiden kehitykseen? Ja siltä pohjalta kannattaisi sitten miettiä tulevien makroalueiden perustamista. Minusta myös nämä alueet joille makroalue perustetaan, siellä kaikki edunsaajat odottavat, että tätä kolmen kyllän sääntöä noudatetaan. Eli kyllä, kyllä täydentävälle rahoitukselle ja institutionaalisten välineiden koordinoinnille ja uusien hankkeiden määritelmälle, mutta en tiedä riittääkö tämä vielä uusien makroalueiden kehittämiseen? Kun näistä uusista makroalueista nyt puhutaan, ja jos tietäisimme, että vanhat ovat onnistuneet, ne ovat saavuttaneet tavoitteensa, niin silloin näitä uusia voitaisiin perustaa. Kun lähdetään etenemään alhaalta ylöspäin, niin ihmisten pitäisi todella päästä mukaan tähän prosessiin ja päästä perustamaan näitä uusia makroalueita. Eli ennen kaikkea edellytän juuri tätä alhaalta ylöspäin lähestymistapaa. Minusta se on myönteistä ja, ja olen siitä samaa mieltä, mutta minusta mietintöluonnoksessa ei mainittu sitä, ollaanko uusia nyt perustamassa. Kiitos. Merci, madame. Merci, madame la... Edustaja Schmidt. Euh, Muusi felicitelle. Monsieur Alfonsi. Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin haluaisin onnitella Alfonsia tästä erittäin hyvästä asiakirjasta. Olen aivan yhtä mieltä näistä päätelmistä. Haluaisin tukea hänen hyvin kiinnostavia kommentteja. Haluaisin mainita näistä kolme erityisen tärkeää Ensinnäkin tämä ennakkovaiheen käyttäjän ottaminen, mielestäni tämä on juuri se, jonka kautta voita, tekijä, jonka vo, kautta voidaan tätä perintää. Sitten tekninen tuki ja alustavaa makroaluekartan laatiminen. Tämä on erittäin hyvä ajatus, vaikka tietenkään ne tarkoituksena ei ole, että EU täyttyisi makroalueesta. Sitten mitä tulee tähän Välimeren itä-länsi-alueisiin, tästä varmasti kannattaa keskustella. Tähän kysymykseen liittyy se, minkä kokoisia alueiden tulisi olla. Olisi myös korostettava koordinointitarvetta olemassa olevien ohjelmien kanssa, erityisesti rajat ylittävä MED-ohjelma, naapuruspolitiikkaa ja EUn välimertä koskevien tointen huomioon ottaminen sekä Välimeren alueen alueen ja paikallisen tahojen kanssa käytävä yhteistyö. Haluaisin myös mainita, kuinka tärkeää olisi korostaa kulttuurista yhteistyötä yhteistyötä ja koulutuksen alan yhteistyötä. Uskon, että näillä aloilla voisi olla hedelmällisiä yhteistyötä työmuotoja etelän ja pohjoisen välinen yhteistyö voisi myös edistää Etelärannan demokratian kehittymistä, ottaen huomioon myös se, että nämä suuret kahdenväliset sopimukset usein eivät ole kovin toiminnallisia. Thank you very much. Kiitos puheenjohtaja. Minä nyt olen hieman skeptinen, sen haluaisin tähän keskusteluun lisätä. Ensinnäkin Itämeri-strategia äh, on ensimmäinen esimerkki. Pääongelma tässä strategiassa on se, että siihen pitää ottaa mukaan naapurimaat, jotka eivät ole EU-ssa. Tämä on ensimmäinen ongelma, joka on nähty. Normaalisti hankkeissa edist, edistymiseen tarvitaan myös maita, jotka ovat Itämeren, äh, Itämeren rannoilla, mutta eivät EU:ssa. Nämä maat ovat, niissä on eri olosuhteet ja tämä aiheuttaa taas ongelmia tälle Itämeren alueen äh, strategialle. Toiseksi meidän pitää olla hyvin rehellisiä. Joskus äh, ristiriitoja on kansallisvaltioiden ja makroaluestrategioiden välillä. Nimittäin ne, jotka haluavat mm, viedä eteenpäin makroaluestrategioita, päätyvät pyytämään rahaa EUlta. Komission jäsen Haan sanoi, että tämä ei ole mahdollista. Minun täytyy kuitenkin sanoa, että minä, minullakin on ehdotuksia Itämeren alueen strategian budjettiin 2010-2011 tässä on kyse noin 20 miljoonasta, sillä käytännöllisiä vaikeuksia ja vaatimuksia on rahoituksessa. Tämä pistettiin sitten reserviin, sillä ei ollut dokumentteja lisärahoituksen perustelemiseksi. Minun, meidän täytyy rehellisesti sanoa, että näitä tarpeita varten ei ole lisää rahaa meidän pitää sanoa tämä selkeästi ja sanoa, että me tuemme tiettyä lähestymistapaa. Ja sitten kolmanneksi, kun katsotaan sitä, miten, kulu, miten varoja pystytään käyttämään jäsenvaltioissa, niin, niin kun katsomme varojen käyttöastetta, käytännössä täytyy sanoa, että helposti voi näkyä, että varojen käyttöaste on alhaisin siellä, mihin, missä hankkeeseen osallistuu useita maita, myös EUn sisällä. Ja tämä tarkoittaa sitä, että jos makroaluestrategiat luodaan niin, että ne nope, että, että, mm, että ne käydään eri maiden välillä, niin meidän pitää puhua siitä, mitä meidän pitää tukea ja mitä ei. Uccias seuraavaksi. Grazie, presidente. Molto... Kiitoksia puheenjohtaja hyvin lyhyesti. Haluaisin onnitella kollega Alfonsia. Hän on tehnyt todella loistavaa työtä. Tämä on oikeastaan aivan jo valmis teksti. Siinä on tarvittavat vaihtoehdot myös niitä tapauksia varten, jotka edellyttävät vielä erityisvalintoja, kuten esimerkiksi hän on, esittää tässä mahdollisuuden huomioida kaksi erillistä makroaluetta Välimerellä. Mehän puhumme tässä valtavan laajasta alueesta, jolla on kyllä yhteisiä ongelmia, mutta se on maantieteellisesti erittäin laaja. Varmastikin ehdot täyttyvät niin, että voimme lähteä tekemään työtä tältä pohjalta. Mutta jo nyt on tuotava esille synergian voima makroalueilla. Uskon, että sen kautta voidaan rahoituksen avulla saada aikaan suurempaa kehitystä tällä alueella. Thank you very much. I, don't know if François... Kiitos. En tiedä, onko Françoislla vielä sanottavaa, annan sinulle minuutin aikaa. En une minute pour remercier d'abord tous. Niin, minuutissa haluaisin nyt kiittää kaikkia, jotka, jotka ovat lukeneet tarkkaan asiakirjan ja kiitän näistä ehdotuksista. Haluaisin vielä vain sanoa, että täällä esitettiin kysymys UPMstä. Olin tuolla Forumedissa Sisilia asioista käsittelevässä foorumissa ja siellä tuettiin makroaluetta mm, ja sitä pidettiin tapana, jolla voidaan parhaiten mennä eteenpäin Välimeren alueella. 27. tammikuuta tapaan nämä Barcelonassa ja haluaisin vain sanoa asiasta kiinnostuneita kollegoita asiasta kiinnostuneita kollegoille, että mikäli haluatte tulla mukaan, niin, niin olette tietenkin tervetulleita ja kerron teille kyllä, kun minulla tulee tämän tyyppisiä tapaamisia liittyen Välimeren unioniin. Sitten puheenjohtaja haluaisin pyytää, olisiko mahdollista tässä valiokunnassa järjestää minikuuleminen, koska olisi hyvä, että valiokunnan jäsenet voisivat kuulla näitä toimijoita, jotka, joita tulen tapaamaan. He ovat usein hyvin kiinnostuneita hankkeesta, joita esittelen. Kiitoksia. Thank you very much. The agenda for January. Kiitos. Tammikuun esityslista on ihan sekaisin, mutta yritetään eh, katsoa, onnistuisiko tuo, mitä sinä ehdotit. Suunnitelmana on se, että tammikuussa käsitellään mietintöluonnos ja sitten huhtikuussa se on täysistunnossa ja toivottavasti tuossa onnistutaan. Nyt siirrytään sitten äh, eilisen, eiliseltä tälle päivälle siirrettyyn kohtaan kuusi, eli John Maria Ujasin lausunto. Tähän on aikaa 20 minuuttia, eli puhukaa niin lyhyesti kuin mahdollista. Edustaja Ujas, olkaa hyvä. Merci, madame la présidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Puhun hyvin lyhyesti. tekstikin on hyvin lyhyt. Tämä teksti, jonka olen kollegoille toimittanut. Kaksi käytännön asiaa ensinnäkin. Ensinnäkin tarkistusten jättämisen määräaika on hyvin lyhyt ja varmasti liian lyhyt. Nimittäin se on jo huomenna. Mutta kun ajatellaan tekstin käsittelyä liikennevaliokunnassa ja ottaen huomioon myös joululoma, mikään muu ei ollut mahdollista. Oli miten oli, olen kyllä valmis ottamaan vastaan kaikki huomiot ja tekemään työtä kompromissitarkistuksesta myös myöhemmin, myös määräajan umpeutumisen jälkeen. Tässä tekstissä on vain seitsemän kohtaa lausunnonantajat hän eivät voi merkkirajaa ylittää. Meidän piti poistaa täältä aivan erityisiä yksittäisiä sanojakin niin, että pysyimme merkkirajojen alla. Otin tässä esiin joitakin tärkeimpiä periaatteita, mutta voidaan toki tarkistusten kautta vielä pidentää tekstejä, sitten saamme lisää tilaa ja näin tarkistusten kautta voimme varmasti lisätä tänne vielä kiinnostavia argumentteja. Liikennevaliokunnalle äh, olisi nyt annettava äh, ohjeita koskien alueellisia lentoasemia. Ne ovat hyvin tärkeitä ja haluaisin nyt tässä lyhyesti esitellä ehdotukseni. Ensinnäkin alueellisten lentoasemien merkitys on suuri alueellisen yhteenkuuluvan vuoden varmistamisessa. Sitten alue, alueellisten lentoasemien merkitys myös palvelujen varmistamisessa. Sitten ympäristötekijät, neljäs kohta, intermodaalisuus, liikennemuotojen yhdistäminen ja edelleen alueellisten lentokenttien merkitys rahoitusvälineissä ja aluesuunnittelussa halusin korostaa sitä, että alueelliset lentoasemat ovat kohesiopolitiikan kannalta elintärkeitä. Ne edustavat ehkä ainoa yhteyttä tietyille alueille, syrjäisille alueille ja saarille esimerkiksi, joilla on merkittäviä maantieteellisiä, maantieteellisiä haittatekijöitä. Olen myös korostanut sitä, että saataisiin aikaan naisialliset viittekehykset julkiselle palvelun, julkisen palvelun velvoitteisille, velvoitteille. Sitten kakkos- ja kolmas kohdassa korostetaan sitä, kuinka alueellisten lentoasemien kehittämisellä voidaan edistää matkailua, joka on erittäin tärkeä monille Euroopan alueilla. Se voi myös toimia katalysaattorina työpaikkojen luomiselle erityisesti vähemmän kehittyneillä ja epäsuotuisilla alueilla. Näin voidaan torjua työttömyyttä, joka näillä alueilla on hyvin korkealla ja huolestuttavallakin tasolla. Sitten Euroopan politiikkojen vihertäminen oli taustana kohdalla neljä. Siinä pyritään siihen, että alueen paikallisviranomaiset ottaisivat huomioon ympäristötekijät ja sääolosuhteet päättäessään alueellisten lentoasemien sijoittamisesta. Viides kohta koskee lento sitä, että, että olisi huomioitava myös erityyppiset rautatieyhteykset, eikä ainoastaan no, luotijunayhteydet. yhteydet lentoliikenteen lisäksi. Nämä ovat erittäin tärkeitä, jotta voidaan kehittää sosiaalisesti ja taloudellisesti Euroopan unionia. Intermodaalisuuden kautta olisi lisättävä kapasiteettia ja lisättävä näiden täydentävyyttä ja kilpailua. Edelleen otin mukaan erityisen viit, erityisviitteen asialliseen rahoitukseen, joita olisi saatava TNT-verkkoista ja kohesiorahastosta. alue- ja paikallisviranomaisten olisi järjestelmäisesti näitä tuettava. Shadows. Kiitos nyt sitten varjoesittelijät Josif Matula ensiksi. Madame la Présidente, le Président. Euh, je viens avec quelques... Kiitos puheenjohtaja. Minä esitän muutaman huomion EPPn puolesta. Ensimmäinen kohta ovat nämä kumppanuussopimukset. Alueelliset lentoasemat tulisi ottaa mukaan aluekehityssuunnitelmiin ja ne pitisi, pitäisi mainita myös näissä tulevissa kumppanuussopimuksissa. Toinen kohta yhteyksien edistäminen. Tähän tarvitaan yleiseurooppalaista menettelyjen suunnittelua. Se edistäisi alue, alueellisten lentokenttien asiaa ja koko kuljetussektorin intressejä. Kolmas asia on kestävä kehitys. Alueelliset lentokentät edistävät liikkuvuuden ja parempien yhteyksien kehittämistä – ja samalla tavoin myös turismin kasvua. Neljäs kohta. Nykyisten alueellisten lentoasemien kehittäminen siellä saataisiin hyvää vastinetta rahoille. Samalla voitaisiin myös helpottaa suurten lentokenttien liikenneruuhkia ja parantaa lentoyhteyksien monimuotoisuutta. Viides kohta, viimeinen kohta. Saman alueen vierekkäiset alueelliset lentoasemat ovat hyvin tarpeellisia, sillä ne voivat vaikuttaa koko alueen taloudelliseen kasvuun ja työpaikkojen lisääntymiseen. Samalla tavoin myös työvoiman liikkuvuus ja kompetenssi kasvaisivat. Kiitos. Thank you, eh, Jossi, very much. Eh, Mr. Kiitos. Karonna seuraavaksi. Eh, No, io credo sia importante eh, questo. Mielestäni tämä lausunto on lyhyydessäänkin tärkeä, vaikka tilaan on vähän ja aikaa on vähän. Pienet alueelliset lentoasemat ovat viimeisen kymmenen vuoden aikana kehittyneet ja kasvaneet valtavasti, ottaen huomioon matkustajien määrän, infrastruktuurien kehittyminen ja taloudelliset vaikutukset – Joten tässä mielessä uskon, että meidän olisi kiinnitettävä näihin erityistä huomiota. Haluaisin korostaa tässä vain kahta asiaa. Ensinnäkin alueellisten lentokenttien keskittyminen, niin puhun nyt Euroopan tasasta, niin tämä keskittyminen ei ole aina kovin rationaalista. Koordinaatiota puuttuu selvästi, sen pitäisi olla tehokkaampaa. Usein toimitaan paikallisen logiikan pohjalta, jossa ei huomioida kokonaiskuvaa. Sitten toinen kysymys. Yhtäältä kehitys on ollut hyvin voimakasta, varsinkin joillakin alueellisilla lentokentillä, varsinkin johtuen halpalentoyhtiöistä. Tämä on varmasti tuonut hyötyä, mutta mielestäni olisi kuitenkin muistettava se, että tämä on myös aiheuttanut sen, että työntekijöiden olosuhteet ovat huonontuneet. Monissa tilanteissa olisi todella tärkeää, että hyvin selkeästi todettaisiin, että tämä ongelma olisi ratkaistava. Sitten vielä viimeinen kysymys, johon esittelijäkin viittasi. Kohesiopolitiikan avulla voidaan merkittävästi vaikuttaa tähän erityisesti niin, että sen kautta tuettaisiin niin sanottua intermodaalista liikennettä ja tässä mielessä lausunto olisi tuettava. Kiitoksia. Very much. Uh, Mihail Tremopoulos. Kiitos. Tremopoulos seuraavaksi. Kiitos puheenjohtaja. Minäkin haluaisin kiittää sydämellisesti kollegaani tästä lausunnosta, joka on nyt esitelty. Minulla olisi siihen muutama kommentti. Nimittäin alueellisten laintoasemien tulevaisuuteen ja yhteistyöhön EUn tasolla tässä asiassa. Me vihreissä uskomme, että ei ole tarpeen rakentaa vielä lisää lentokenttiä. Se olisi aivan liioteltua alueella, alueilla. Tässä on kyse yhteyksistä alueiden välillä. Nämä näiden lentokenttien pitäisi olla hyvin linkitettyjä muihin liikennemuotoihin. Nämä yhteydet ovat tärkeä, tärkeä kysymys. Esimerkiksi Kyproksella ei ole rautatieinfrastruktuuria, sekin on yksi tärkeä aihe. Ja sitten nämä alueelliset lentoasemat, mitä niihin tulee? Me emme tue sitä, miten valtiot tämän hoitavat normaalisti. Pienet alueelliset lentoasemat eivät tuota yleensä paljonkaan voittoa ja tämä tarkoittaa sitä, että lentoyhtiöt jättävät nämä alueelliset lentoasemat ja sitten ne suljetaan. Halpa lentoyhtiöt, ne eivät maksa lentokenttää maksuja ja näin alueilla ei, alueet eivät saa, saa tuottoa näistä lentokentistä. Tämä siis on, tämä koko sektori on tulevaisuuden, sillä ei ole tulevaisuuden näkymiä. Ja useimmat ihmiset, jotka tekevät töitä näillä lentokentillä, niin heilläkään e-, ei ole välttämättä hyviä työnäkymiä. Ja lentoyhtiöt tuovat yleensä henkilöstön mukanaan ja siksi näillä lentokentillä ei ole sinänsä yhteyksiä paikalliseen työllisyyteen. Voitte vaan kuvitella, minkälaisia vaikutuksia tällä on paikalliseen työllisyyteen. Haluaisin vielä sanoa seuraavaa. Tilanne saarialueilla näyttää nykyään, että emme tarvitse lisää lentokenttiä saaret ovat usein aivan liian pieniä, eihän sinne voi enää edes rakentaa uusia lentoasemia. Ja sitä paitsi ähm, haittoja on myös ympäristön kannalta. Ja tässä pitäisi ottaa huomioon myös matkailu ja maatalousinfrastruktuuri. Ja meidän pitäisi olla siis varovaisia, jos aiomme tukea alueellisia lentoasemia. Kiitos. Thank you. Uh, äh, Marie-Therese Sanchez-Schmidt. Kiitos Marie-Therese sanchez seuraavaksi. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Et... Euh, Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää kollegoita tästä aika tiivistä lausunnosta, jossa on vain muutamia kohtia. Haluaisin korostaa kolme asiaa. Ensinnäkin alueellisten lentokenttien merkitys alueiden kehittämisen kannalta ja, ja yhteyksien kannalta myös matkailun ja työllisyyden kannalta ne ovat tärkeitä. Alueelliset lentokentät olisi otettava aluesuunnitelmaan aluekaavan mukaan. Ja on tärkeää, että ne saavat kohesiorahastosta ja AKRsta rahoitusta, mutta tästä aiheesta haluaisin vielä mainita rajat ylittävän yhteistyön mahdollisuudet sekä lentokenttien varustelun kannalta että myös yhteyksien kannalta mielestäni tämä on aihe, joka kannattaisi mainita. Kiitoksia. Merci. Elisabeth Schröter. Kiitos. Schröter seuraavaksi. Ja, äh, haluaisin vain lyhyesti kommentoida. Minä haluaisin vielä korostaa sitä, mitä äh, sosiaalidemokraatien ryhmä jo tässä sanoi. Nimittäin nämä, näillä alueellisilla lentoasemilla on, ö, ähm, ö, äh, on paljon kilpailua halpalentoyhtiöiden taholta ja tämä Tämä taas johtaa huonoihin työolosuhteisiin. Tämä näkee joka puolella ähm, äh, täysin selkeästi. Minä tulen maasta, jossa yritetään aina aina, aina toteuttaa mahdollisimman korkeita standardeja lentoyhtiöillä. Ja tämä johtaa siihen, että isojen lentoasemien välillä on huimaa kilpailua ja tämä johtaa aina huonompiin työolosuhteisiin. Nimittäin tämä sitten nämä korkeat tuet tällaisille lentoasemille kannattavat ehkä puoli vuotta, ensimmäistä puoli vuotta, mutta sitten ähm, aina joudutaan miinukselle ja joudutaan aina hakemaan tukea. Ja siksi minä nyt tässä epäilen, onko tämä oikea lähestymistapa. Ja jos otamme nyt huomioon, että EUlla EU-na me, meillä on tietyt ilmastosuojelutavoitteet, ja meidän pitäisi ehkä ottaa huomioon äm, juuri tässäkin asiassa nämä tavoitteet ja miettiä, minkälais, mitä muita vaihtoehtoja olisi kestävän kehityksen kannalta. Mm, näin voitaisiin saada kestävää ja pitkäaikaista taloudellista menestystä ja ihmiselle sellaiset työolosuhteet, että he voivat elää työstään ja voisimme saada myös kestävää kehitystä aikaiseksi niin, että myös tulevat sukupolvet voivat elää hyvin tällä planeetalla. Näin voimme kehittää ilmastonsuojelua ja voimme olla ensimmäisiä maailmassa, sillä meillä Euroopassa on rahaa tähän, voimme olla edelläkävijöitä. Siksi minä nyt kyllä epäilen, pitäisikö meidän tehdä tällainen lausunto. meidän pitäisi kysyä, minkälaisia yhteyksiä, minkälaiset yhteydet todellakin ovat kestäviä ja ottavat myös huomioon sosiaalisen ulottuvuuden. Meidän pitäisi siis tämä lausunto sen perusteella arvioida, että millä perusteella pitäisi edes lentoasemia tukea tulevaisuudessa. Kiitos. For giving the floor to... Kiitos ennen kuin annan vuoron John Marialle taas, niin haluaisin kertoa miksi tarkistusten jättäminen tulee niin pian, sillä jos haluamme, että lausunto menee liikennevaliokuntaan ennen äänestystä, meidän pitää hyväksyä oma lausuntomme tammikuun 25. eli seuraavassa kokouksessa – ja kun tähän joulukin nyt vielä tulee ja käännökset pitää teettää, niin muutakaan vaihtoehtoa ei ole kuin se, että tuo määräaika tarkistusten jättämiselle on huomenna. Lähetimme pari viikkoa sitten tämän lausuntoluonnoksen kaikille varjoesittelijöille, jotta he voivat työ, saivat mahdollisuuden työstää sitä rauhassa ja toivottavasti käytitte tämän ajan hyväksenne ja huomisen määräaika ei aiheuta ongelmia kenellekään. Nyt annan sitten vielä minuutin Gio Maria Ujakselle. Ole hyvä. Presidente, i suggerimenti sono tutti. Kiitoksia puheenjohtaja. Kaikki nämä ehdotukset olivat hyvin laadukkaita. Varmastikin ne voidaan ottaa asianmukaisesti tähän tekstiin mukaan. Niin kuin sanoin, rajoituksista johtuen se on näin lyhyt, mutta teke, teen nämä tarkistukset itse ja tätä kautta tällä tekniikalla voin tek- tekstejä laajentaa. Euroopan unionin keskeisille alueille keskittyminen on yksi asia sitten työntekijöiden asema ja muiden liikennemuotojen mukaan ottaminen, saarialueet ja muut, kaikki nämä asiat varmasti otetaan tänne mukaan. Mutta yhden asian vain haluaisin sanoa kollegoille. On tärkeää ymmärtää, että ähm, esittelijä, jonka olen myös tavannut liikennevaliokunnasta, hänkään ei vielä selvästi tiedä, mikä on alueellisen lentokentän määritelmä. Hän lähtee siitä, että alueellisia lentokenttiä ovat kaikki eurooppalaiset äh, lentokentät, jotka eivät ole pääkaupungeissa. Frankfurt olisi siis alueellinen lentokenttä joten nyt ymmärrämme, että asia on vielä vähän, vähän alkuvaiheessa, sitä pitää vielä hahmottaa tarkemmin. Niin, tämä on todella tärkeä asia. Tässä on vielä paljon työtä tehtävänä ja minä kyllä tiedotan kollegoita, kunhan tietoja tulee. Uh, Kiitos, hyvät kollegat. Lopetetaan nyt tämän kohdan käsittely ja vielä kerran toistan, että huomenna on siis tarkistusten jättämisaika keskipäivään mennessä. Eli jättäkää tarkistuksenne siihen mennessä, jos sellaisia haluatte tehdä. Kiitoksia tästä ja nyt siirrytään sitten esityslistan seuraavaan kohtaan. Eilen, jos ette olleet paikalla, niin kerron sen, että että meillä on komission ja DG Region kanssa tapana tehdä hyvin läheistä yhteistyötä ja se ihminen, joka vastaa suhteesta tähän valiokuntaan, on tähän asti ollut Erik Unterwulzer, mutta nyt siellä on ihminen vaihtunut. Eli hän siirtyy Saksan ja, ja sen naapurimaiden asioista vastaavaksi DG-region sisällä edelleen. Ja jos, jos haluatte hyvästellä hänet tai toivottaa hyvää joulua, niin olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos Rova Hyynä. Kiitos um, puheenjohtaja ja kiitos Rova Hübner näistä sanoista. Ehkä minun pitäisi sanoa au revoir ranskaksi, niin minut todellakin ylennettiin. Ja siksi minä siirryn johtajaksi näille maille, jotka sinä mainitsit. Minä olen nauttinut kovasti näistä kahdesta vuodesta, joiden aikana me, me teimme töitä kahden ö, tarkistusasetuksen parissa, jotka käsittelevät yleisasetuks, yleisasetusta. Minä haluaisin kiittää teitä kaikesta tuosta. Kiitos parlamentin ja valiokuntan tuesta. Minä olen varma, että saatatte pyytää minut vielä kerran tänne valiokuntaan, jos asioita tulee pöydälle, jotka käsittelevät näitä maita, joista olen vastuussa. Näin lyhyesti siis haluaisin kiittää teitä näistä ystävällisistä sanoista ja haluaisin toivottaa kaikille parlamentin jäsenelle hyvää joulua ja oikein hyvää, hyvää uutta vuotta. Poliittisesti menestyksekästä uutta vuotta. Kiitos ja hei hei. Kiitos. Tämä tarkoittaa sitä, että parlamentti, parlamentin kanssa työskentely on hyvä tie edetä uralla. Nyt sitten seuraava kohta Vanhimmat teistä ehkä muistavat Fabrizio Barkan. Hän oli täällä viime vuonna eri ominaisuudessa. Nyt hän on ministerinä Italian uudessa hallituksessa. Hän, hänellä on hyvin laaja salkku, siihen sisältyy alueellinen kohesio ja muita asioita. Ja Fabrizio tuli tänne kertomaan Italian uudesta hallituksesta ja hänen omasta, omista tavoitteistaan – kasvulle ja kohesiolle Italiassa. Haasteet ovat varmasti suuret ja olemme kiitollisia, että pääsit tänne tänään puhumaan meille. Ja olen iloinen nähdessäni myös Rouva de Lukan täällä. Hän on myös ollut Italian hallituksessa eri tehtävissä todella pitkään ja olen iloinen, että hän auttaa nyt näiden ongelmien ratkaisussa. Ole hyvä. It is a, for me a great pleasure to be back here in a different capacity. Kiitos. Niin tosiaan olen ollut täällä aiemminkin. Nationali. Uh, Puhun englantia, pyydän anteeksi italialaisita. The following, uh, Niin 15. joulukuuta Italia jätti toimintasuunnitelman Euroopan komissiolle. Siinä allokoidaan uudelleen 3,1 miljardia euroa eri asioihin. Koulutus on yksi näistä, rautatiet myös, ja rahaa menee erityisesti heikossa asemassa oleville, jotta työvoimakuluja saataisiin leikattua. Tämä tavoite pitää saada saavutettua puolellakin tästä määrästä ja puolet tulee sitten siitä, että lasketaan Italian yhteisrahoitusosuutta. Se oli 50 prosentissa eli korkeimmalla mahdollisella tasolla ja nyt se on sellainen, että sieltä saadaan 1,5 miljoonaa euroa ja se kaikki laitetaan rautateihin. 26. lokakuuta edellinen hallitus teki sitoumuksia komission suuntaan ja me jatkamme nyt tuota työtä. Ja huippukokouksessa näistä on tiedotettu. Olen iloinen vuodessani olla täällä tänään kertomassa siitä, miten nämä asiat minusta vaikuttavat. Minusta on tärkeää kertoa siitä, miten uusi hallitus tarttuu nyt tähän mahdollisuuteen. Sen täytyy saman aikaan pystyä lisäämään kulutusta ja parantamaan käytettyjen raho- rahojen tehokkuutta. Samalla saa mahdollisuuden keskustella teidän kanssanne näistä muutoksista, joita kohesiopolitiikkaan on nyt ehdotettu. Ne ovat nyt tässä uudessa asetusluonnoksessa mukana ja Puola on puheenjohtajavaltiona tehnyt hyvää työtä tässä. Ja olen iloinen voidessani olla täällä, sillä se näyttää sen, että jäsenvaltiot todella ovat halukkaita tulemaan tänne keskustelemaan asioistaan. Ja kerromme ihan, ihan tarkalleen, mitä näillä rahoilla tehdään. Puhun nopeasti, koska faktat ovat aivan selviä. Tämä nopeutus lähtee siitä, että Italia on jäljessä eurooppalaisen, eurooppalaisten varojen käytössä. Lahamme jäljessä hyvin pahasti tilastotietojen mukaan. Erityisesti Etelä-Italiassa nämä muutosalueet olivat 12 prosentin tasolla – ja se on puolet Euroopan unionin keskiarvotasosta. Ja toisekseen haluaisimme kertoa, että asia ei aina ole ollut näin. Tilanne on siis Italiassa huonontunut. Tiedämme, että kaikissa jäsenvaltioissa äh, kulutus on pudonnut ja, ja rahoitustaso on pudonnut, mutta Italiassa se on pudonnut jopa 9 prosenttia neljän vuoden aikana. Eli tilanne on tosiaan pahentunut. Minä puhun tässä nyt rahojen käyttämisestä enkä niiden tehokkuudesta. No, tämä on sinänsä hyvä uutinen huonona aikana siksi, että Italiassa näillä muutosalueillakin on paljon vaihtelua. Ne ovat erilaisia toisiinsa verrattuna. Siellä on alueita, jotka eivät ole vieläkään kymmenessä prosentissa. Tämä suuri vaihtelu on hyvä asia. Meillä on esimerkiksi kansallinen koulutusohjelma, joka on 40 prosentissa. Tämä suuri vaihtelu osoittaa sitä, että mitään yleistä ongelmaa ei ole. Tämä oli se lähtökohta. Diagnoosi. Tästä on yksinkertainen. Tähän tilanteeseen on neljä syytä. Kaksi ovat vanhoja syitä. Meillä on pitkäaikaisia ongelmia ja sitten pari lisäongelmaa, jotka selittävät tämän tilanteen huononemisen. Interventiot ovat olleet ongelmallisia ja toisekseen ei ole keskitytty kunnolla tuloksiin, vaan siihen prosessiin. Tulokseen, tuloksina tulisi olla elämänlaadun paranemista ja, ja hyvin, hyvinvoinnin kehittymistä, mutta tätä ei ole saavutettu. Kaksi muuta syytä ovat seuraavat, jotka esitteli myös Italian parlamentille pari päivää sitten kansallisen hallinnon taso on heikentynyt erityisesti tietyillä alueilla. Siellä on hiukan hämmennystä sen suhteen, mitä hajautetaan ja mitä keskitetään, ja samaan aikaan sitten hallituksen rooli on pienentynyt ja ohjaus heikentynyt. Tämä vaikuttaa strategioiden valvontaan ja seurantaan ja ongelmien löytämiseen ja niiden ratkaisuun. Siitä seuraa se, että alueellinen hallinto heikkenee myös. Ja viimeiseksi taloudellisen tilanteen epävarmuus tietenkin vaikuttaa, varmaan kaikki tämän ymmärtävät. Se ei liity ainoastaan näihin leikkauksiin, joita Italiassa tehdään ja on tehty viimeisten puolentoista vuoden aikana, mutta enemmänkin tämä liittyy siihen tunteeseen, että, että nämäkään leikkaukset eivät riitä, että lisää on tulossa. Ja me tarvitsemme tällaisen sisäisen vakaus paketin. Tämä tapahtuu mantereella, joka, joka liikkuu kohti liittovaltiotasoa jatkuvasti. Tämä tarkoittaa sitä, että alueilla, joita yhteisrahoitus koskee, rakennerahastot koskevat, tilanne on entistä vaikeampi. Tässä näitä syitä. No mitä hoitokeinoja sitten on? Ne ovat aika yksinkertaisia. Meidän täytyy keskittyä tiettyihin prioriteetteihin. Ja toisekseen täytyy keskittyä tuloksiin. Valmistelin teille tällaisen yhden sivun muistion tästä asiasta. Toivottavasti sen kaikki saitte. Siitä näette, mitä tässä sanon. me olemme jo tehneet sen, mitä tämä uusi asetus nyt edellyttää. Me emme ensin tarkastelleet määrärahoja ja sitten sitä, että mitä, mitä sillä ehkä saisi aikaa, vaan aloitimme näistä tehtävistä siitä, missä Italiassa on heikkoja palveluita ja puutumme ensin niihin ja asetamme siihen tavoitteita. Tämä tehdään tammikuun loppuun mennessä. Siitä mietitään sitten, mitä haluamme saavuttaa ja lopuksi mietitään, paljonko siihen on rahaa saatavilla. Kun tämä strategia tai tämä strategia pyritään kääntämään ikään kuin päälailleen entisestä. Sitten meillä on tällaisia hyvin vaikeita toimenpiteitä, joihin on pitänyt ryhtyä. Niillä pyritään vähentämään pitkällä aikavälillä epävarmuutta. Ne vastaavat myös kirjeeseen, jonka saimme komission jäseniltä Hanilta ja Reeniltä. Siellä sanottiin, että toteuttakaa vakauspakettia, mutta ei, ei sillä entisellä tavalla, joka pohjaa näihin rahastoihin, vaan uudella tavalla, jolla alueet pääsevät mukaan toimintaan ja hyödyntävät yhteisrahoitusta paremmin. Ja neljänneksi haluamme saada nämä kansalliset keskukset mukaan. Opetusministeriö toimii nyt yhteistyössä alueiden kanssa näissä ohjelmissa, kun niitä pannaan täytäntöön. Ei niin, että se vain hallitsisi ja valvoisi, vaan se todella ohjaa ja asettaa tavoitteita, varmistaa, että kouluissa on oikeat työryhmät ja että nämä toimet todella vaikuttavat. Minkälaisia vaikutuksia kasvuun tällä sitten on? Siellä on suoria vaikutuksia Meillä on myös lyhyen aikavälin vaikutuksia. Jotkut asiat, joita olemme tehneet, vaikuttavat äh, myös rakenteellisella tasolla, ja sitä ei tarvitse mitenkään katua. Me annamme rahaa opettajille, jotka ovat alipalkattuja Italiassa, ja se on ihan asianmukaista tällä hetkellä kulutuksen vuoksi. Kun raha laitetaan oikeisiin taskuihin ja työntekijöiden taskuihin, niin se on ihan hyvä. Meillä on heikossa asemassa oleviin työntekijöihin keskittyvä aloite yli 15-vuotiaisiin ja sitten myös aloihin, joissa naisia syrjitään ja myös pitkäaikaistyöttömiä, jotka ovat olleet työttöminä yli kaksi vuotta. Tärkeintä on tietenkin tämä epäsuora vaikutus, jota me haluamme saada aikaan. Ja tästä voin vastata kysymykseen, Kyse on siitä, että rakennetaan uudelleen sosiaalinen sopimus, joka on Etelä-Italian kansalaisten ja valtion välillä. Selvennämme sitä, mitä kansalaiset voivat odottaa valtiolta, mitä valtio tuottaa heille esimerkiksi koulutuksen puolesta, työmatkaan kulutettavan ajan, ajan puolesta. Nämä asiat vaikuttavat myös kasvuun merkittävällä tavalla – vaikkakin se tapahtuu pitkällä aikavälillä. Nämä vaikuttavat siis kasvuun. Ja viimeinen kohta sitten odotukset. Me uskomme ja odotamme, että muutoksia tapahtuu ja että nämä uutuudet ohjelmakaudelle 2014-2020 todella vaikuttavat. Ensinnäkin, kuten jo sanoin, niin, että strategia kääntyy päälaelleen, että ihmisten hyvinvointi ja elämänlaatu indikaattorein mitattuna paranee. Se on tässä politiikan keskiössä. Ja myös toimintojen tulee tulla selvästi näkyviin. Tulokset saavutetaan. Ja jotta saamme tällaisia hyvin läpinäkyviä, selvästi nähtävissä olevia tuloksia tästä voisin sanoa muutaman sanan. Puhuin jo tästä yleisten asioiden neuvostossa. Meidän ohjelmiamme pitäisi yksinkertaistaa hyvin rankasti tässä asiassa. Me tarvitsemme toimintaa ja tuloksia. Toinen asia, keskittäminen. Me keskitymme muutamaan prioriteettiin tärkeään asiaan ja, ja ihmiset jo varmasti tietävät, mitä ne ovat. Kolmas tärkeä asia on linkki tavallisten alue- tai sektorikohtaisten politiikkojen ja aluepolitiikan välillä. Meillä on ollut kansallisia ohjelmia, joissakin jäsenvaltioissa näitä varoja on pidetty erillään. Ne ovat tietyssä nurkassa, jossa rakennerahastot toimivat ja ne eivät liity mitenkään siihen, mitä suurella rahasummalla esimerkiksi opetusalalla tehdään. Ja nyt haluaisimme varmistaa sen, että laadukkaat toimet, joita toteutetaan miljardilla eurolla, jotka koulutukseen laitetaan, ovat tällainen driveri sille, miten rahaa käytetään tavallisissa alakohtaisessa politiikassa. Eli ikään kuin alueellistamme tällaiset sektorikohtaiset politiikat, räätälöimme ne alueellisesti ja tästä saadaan sellaisia prototyyppejä aluepolitiikkaan. Viimeinen kohta. Tämä termi on Mario Montin kehittämä, tai me itse asiassa käytämme tällaista vahvistetun yhteistyön termiä. Mario Monti ehdotti, että korvaisin sen jollain, mutta kuitenkin tämä vahvistettu yhteistyö toimii siis kansallisen hallituksen ja Euroopan komission välillä. Me olemme luoneet toiminta ryhmän ja sitä johtaa tässä vasemmalla istuva henkilö. Ja varapuheenjohtajana tässä ryhmässä on sitten komission edustaja. Meistä se on erittäin tärkeää. Herra Monti esitti, että kutsuisin tätä syvennetyksi toissijaisuudeksi. Kiitos. Kiitos. Aloitetaan nyt keskustelu ja Konstans Kreel ensimmäisenä. Ja, dank. Kiitos, herra Barkas. Oli ilo kuunnella teitä. Minä olen hyvinkin toiveikas sen suhteen, että te ministerinä viette Italian kohesiopolitiikkaa suuren askeleen eteenpäin. Me olemme usein keskustelleet siitä, mihin suuntaan kohesiopolitiikan kehitys pitäisi tai voisi mennä. Te toimitte nyt esimerkkinä ja ehkä te helpotatte sitä, että tämä syven, syvempi toissijaisuus voidaan ottaa tulevaisuudessa käyttöön. Minä olen aivan samaa mieltä analyysistänne ja te olette, olette aivan oikeassa aikomuksissanne Italiassa. Minulla olisi yksi kysymys. Italiahan ei ole pelkästään se maa, joka ö, vähiten pystyy käyttämään varoja, vaan myös ö, se maa, joilla, jolla virheaste on korkein. Ja tämä johtuu ennen kaikkea siitä, että oikeusolosuhteet näissä tarjouskilpailuissa alueellisesti ja paikallisesti ovat hyvin epäselviä. Onko tämä, siis se mitä, ö, jäl, mitä me määrittelemme tulevaisuudessa näissä jäl, tässä jälkiehdollisuudessa, niin otetaanko se mukaan, eli jos hanke jos hanke on pöydällä, niin sanotusti ja se hyväksytään. Onko heti selvää, että varat voidaan, voidaan käyttää asianmukaisesti vai tuleeko tässä tulevaisuudessa silti ongelmia? Tästä haluaisin mielelläni vielä vastauksen teitä. Kiitos. Thank you. We will take... Kiitos. Otetaan tässä pari-kolme kysymystä ja kommenttia yhdessä ja sitten ministeri vastaa Godmanin seuraavaksi. Kiitos. Kiitos myös ministerille. Minun kysymykseni koskee näistä, näitä lisätoimenpiteitä tai erikoistoimenpiteitä, joita te olette joutunut tekemään Italiassa aluekehitysrahaston ja kohesiorahaston käyttöaste tähän mennessä on ollut kaksi kertaa huonompi kuin millään muulla EU-jäsenmaalla, 18 prosenttia ongelmana on se, että tämä tilanne on ollut tällä tasolla koko tämän vuoden. Siellä oli puolentoista prosentin nousu nyt joulukuussa. Ja sosiaalirahaston puolella tilanne ei ole yhtä huono, mutta kyllä se on edelleen EUn keskiarvotason alapuolella. Kysymys kuuluu, että teillä ei valtion velka tai alijäämä itse asiassa ole kovin suuri vuodelle 2010-2011. Yrittääkö hallitus tässä edelleen pitää tämän alijäämän pienenä, kun se ei tarjoa yhteisrahoitusta hankkeille? Vai onko tässä ongelmana enemmänkin hankkeet? Onko ongelma niissä se, että edunsaajat eivät pysty tarjoamaan järkeviä hankkeita rahoitettavaksi eikä hallitus pysty sitten laittamaan yhteisrahoitusta mihinkään. Jos tarkastellaan vuosia 2006-2006 edellistä kautta, silloin Italia ja tähän vuoden, tämän vuoden puoliväliin mennessä Italialla oli käyttämättä miljardi euroa ja Schröter seuraavaksi. Ja vielen dank. Kiitos. Myös minä olen iloinen siitä, herra Barka, että te, teillä on nyt mahdollisuus testata teoriaa, että ja me olemme innoissanne odottamassa sitä, että näemme onnistuvatko nämä teorianne. Italiassa olosuhteet ovat vaikeita. Me tiedämme, että edellinen hallitus ei tehnyt paljon sen eteen nähdäkseen voidaanko näitä rakennerahastoja käyttää ennen kaikkea huodossa asemassa olevissa alue- alueissa. Ja siksi katsotaan tuleeko tästä oikein kestävä aloite. Ja nyt sitten lyhyessä ajassa näissä vaikeissa olosuhteissa haluatte tämän toteuttaa. Siitä kunnioitukseni teille haluaisin, haluamme nähdä, onnistuvatko nämä aloitteet, aloitteenne. Me haluamme tietysti jossain vaiheessa alueellisen, alueellisen strategian, joka tuloskeskeisesti todellakin toteutetaan. Tämän vielä haluaisin kysyä teitä. Mä haluaisin vielä kysyä, että tämä best placed elementti oli tärkeä strategiassanne. Eli olitteko tässä ottaneet alueelliset ja paikalliset toimijat mukaan? Meillähän on kumppanuuksia ja italialaisista kumppaneista tiedän, että tämä on toteutettu melko huonosti, vaikka tämä seisoo myös asetuksessa. Meillä on sosia, nämä siis työmarkkinaosapuolet, ympäristökumppanit ja tasa-arvokumppanit ja kaikkien näiden pitäisi saada osallistua tasa-arvoisesti. Ja ja heille pitäisi antaa tilaisuus samalla tasolla tehdä yhteistyötä viranomaisten kanssa. Tämä seisoo myös asetuksessa. Onko tämä nyt toteutettu, sillä mielestäni tämä on ennakkoedellytys tälle strategialle, että tämä ei tule todellakin pelkästään ylhäältä alaspäin, vaan ruohonjuuritason ihmiset otetaan mukaan. Minua kiinnostaisi tästä, mitä käytännössä on tehty. Thank you. I would like to give uh, the floor to Minister Barka now. Ja nyt annan vuorosta ministeri Barka. Thanks a lot. Thanks for the opportunity to go deeper. Kiitos. Yritän nyt vastata. Totta kai virhetaso on huolenaihe. Tässä täytyy nyt ymmärtää se, että Italian luonteen huomioon ottaen nämä klassiset prosessit ovat varoittava esimerkki Italiassa yleensäkin kaikki tehdään vähän viime tipassa. Ja, ja jos ikään kuin haluaa kuvan tilanteesta ennen kuin kaikki on saatu loppuun, niin se kuva on todella huono, mikä ei välttämättä vastaa todellisuutta. Mutta ymmärrän kyllä, kyllä tämän pointin ehdollisuus on sellainen väline, jota me tässä nyt haluamme käyttää ja siitä on keskusteltu ja, ja teidän kommenttinne kyllä pitäisi ottaa huomioon. Jos olen oikein ymmärtänyt tämän kuun keskusteluista, kun Italia on nyt jälleen Euroopassa mukana, niin kilpailutus ei varmasti ja tämä tarjouskilpailumenettely ei ole ainoa asia, joka aiheuttaa ongelmia meille. Eli olen, olen tuosta samaa mieltä. Sitten täällä puhuttiin tästä, miksi Italia on niin kaukana jäljessä. Meillä on tilastotietoa edelliseltä ohjelmakaudelta ja tietoja on esitelty Italian parlamentille ja voi jättää niitä teille tänne Tätä paperia on italiaksi ja englanniksi. Kolmen vuoden jälkeen tuo taisi päättyä vuoteen 2010 neljän ohjelmavuoden jälkeen Italia oli 7,4 prosentissa, eli siis vuosi sitten, nyt 12, ja muu Eurooppa oli 14,4, eli tämä ero on pysynyt suunnilleen samana seitsemän vuotta sitten samat maat olivat samantyyppisessä tilanteessa kuin nyt, ja Italia oli, oli seitsemän vuotta sitten 16,6 prosentissa, eli nyt keskiarvo on 14,4, ja aikaisemmin se oli 23 prosenttia. Italian tilanne on siis huonontunut paljon enemmän kuin muiden. Mistä tämä sitten johtuu? No, rehellisesti Kyse on yhteisrahoituksesta ja hankkeiden laadusta. Hankkeiden laatu on ongelma. Se on ongelma sen takia, että joskus ei edes ymmärretä, mihin sitä rahaa on käytetty, miksi sitä on käytetty. Eli hankkeet pitää käydä läpi. Jos meillä on hankkeita, joista kukaan, kukaan ei odota mitään, hankkeesta ei edes kerrota ihmisille, ei kerrota mikä sen nimi on, keitä siellä on töissä, mihin rahaa menee. Eli tällaisia ilmoituksia tarvitaan. Meidän pitää saada ihmiset ja kuluttajat, kansalaiset liikkeelle, eikä toimia niin, että kellekään ei kerrota mitään. Ja, ja tällöin tietenkään ministeriöillä ei ole mitään pakkoa toimia. Yhteisrahoitustaso on myös ongelma. Meillä oli tämä sisäisen vakauden paketti, joka tarkoitti sitä, että jos alue käytti rahaa yhteisrahoitukseen, niin se oli pois jostakin muusta. Tämä on ongelma ja sitä on nyt pyritty ratkomaan tällä lailla, joka hyväksyttiin vuodesta 2012 vuoteen 2014. Tämä vapauttaa miljardi euroa toimintaan. Tästä puhuin, kun äsken kerroin tästä Haanin ja Reenin lähettämästä kirjeestä. Eli tällä pyritään ratkaisemaan tätä yhteisrahoituksen ongelmaa. Niin, sitten vielä viimeiseksi nämä asiat, joista keskust- jotka esittelin teille, näistä keskusteltiin alueellisella tasolla. Aluksi lähdimme liikkeelle näistä luvuista ja mietimme, mitä pitää tehdä. Esimerkiksi rautatieasiassa meillä oli tällaisia ajatuksia esimerkiksi Roomasta. Ajattelimme ainoastaan näitä pääreittejä. Ja kun sitten alueellisella tasolla keskusteltiin, niin siellä kysyttiin, että no mi- miksi, mitä varten. Tämä oli julkista keskustelua ja, ja yhtäkkiä saatiin sitten mielipiteitä esimerkiksi työmatkalaisilta. Ja tästä saatiin todella, todella suuri keskustelu aikaan esimerkiksi sosiaalisen median kautta. Ihmiset kommentoivat siellä, että no entäpä sitten nämä pienemmät, pienemmät reitit, ja tämä on vaikuttanut meidän tekemimme päätöksiin. Pidimme kokouksen Roomassa alue, alueen, alueiden edustajien kanssa – koulutuksessa oli sama asia. Meillä oli yksi ajatus ja sitten keskustelimme alueiden kanssa siitä. Ja sitten sen pohjalta lopullinen päätös tehtiin näistä kumppanuuksista. En ole tähän tilanteeseen kovin tyytyväinen. Valvonta, seurantakomitea seuraa tilannetta mutta me tapasimme kumppaneita ja keskustelimme tästä tilanteesta ja paljon sieltä saimme tukea. Ammattijärjestöt olivat sinä päivänä lakossa, mutta tulivat, niiden edustajat tulivat kuitenkin tuohon kokoukseen ja keskustelimme tästä ja, ja saimme vahvaa tukea tälle päätökselle. Päätimme myös, että kumppanuudessa ei ole kyse siitä, että tehdään se, mitä on jo hyväksytty ja yhdessä sovittu, vaan että mennään vieläkin pidemmälle esimerkiksi ikääntyneiden asiassa. He ovat jo osa alueellisia ohjelmia, mutta eivät ole tähän mennessä olleet ohjelmien keskiössä. Tästä päätettiin niin, että kumppanuutta nyt todella sovelletaan käytännössä. Kiitos Erminia Mazzoni seuraavaksi. Grazie Presidente. Kiitoksia puheenjohtaja, hyvä ministeri. Tervetuloa puhun teille omalla kielellämme. Siksikin, että tämä kielten tunnustaminen on yksi tärkeä taistelu. Me Italian valtuuskunta pyrkii tätä taistelua käymään niin, että vältettäisiin, että meiltä poistet, me evättäisiin myös omaan kielemme käyttöoikeus, joten tästä syystä käytän nyt tässä italian kieltä. Hyvä herra ministeri, puhuitte ja kuvasitte sitä suunnitelmaa, joka, josta on hiljattain sovittu joidenkin Italian alueiden kanssa, erityisesti Etelä-Italian alueiden kanssa. Suunnitelman tarkoituksena, niin kuin lehdistä voimme lukea, on lähinnä se, että Etelä-Italian alueet eivät menettäisi merkittäviä resursseja, resursseja, jotka ovat vaarassa, kun alueelliset ohjelmat eivät ole onnistuneet. Haluaisin muistuttaa, että käsittääkseni näistä ohjelmista ei ole pidetty kiinni siksi, että myös rahoituskriisin takia kansallisia resursseja on virrat vähemmän alueille ja tämä on tehnyt mahdottomaksi Euroopan unionin täydentävyyssääntöjen noudattamisen, ja tämä on myös voikeuttanut Etelä-Italian alueellisten ohjelmien täytäntöönpanoa. Tästä teidän puheenvuorostanne koskien suunnitelma puhuitte kansallisen yhteisrahoittamisen tason muuttamisesta 50-25 prosenttiin. Näin minä tämän ymmärsin. Toki olen iloinen, jos voisitte tätä korjata, koska nyt näyttääkin siltä, että, että yhteisrahoitustaso on neuvoteltu uudelleen. Tähän liittyy kysymykseni. joka liittyy tietoihin, joita olen saanut ja joista olen saanut suoran käden, ensimmäisen kier, käden tietoa viime kuukausina yhteisrahoitustason laskemisen olisi tullut kielteinen vastaus EU-sta, koska näitä uudelleen neuvotteluja voidaan tehdä ainoastaan, kun muutetaan asetusta, niin kuin muiden maiden tapauksessa on tehty. Ja tämä edellyttää, että nämä maat saavat tuki, hyötyvät tukimenettelystä. Tämä on kysymyksen Useaan kertaan Italian valtuuskunta on ollut huolestunut ehdoista, jotka on otettu komission ehdotukseen ensi, seuraavalle ohjelmakaudelle. Tähän liittyy periaate, johon kautta valvontaa tehostettaisiin ja vältettäisiin virheet, kuten täällä muutkin kollegat muistuttivat. Myös Italia on tehnyt näitä virheitä ja nyt on vaikeuksia päästä tavoitteisiin. On tietenkin erittäin hyvä, että otetaan käyttöön rankaisuja ja tehdään tarvittavia oikaisuja, mutta tämä makrotalouden ehto kohesiopolitiikassa mukaan lukien Maastrichtin sopimus ja vakaus- ja taloussopimus, vakaus- ja kasvusopimus – Minun mielestäni tämä on asia, josta emme voi olla yhtä mieltä yleisesti ottaen ja ainoastaan Italian kannalta juuri huomioiden kohesiopolitiikan hengen. Tämän tyyppinen mekanismi on kohesiopolitiikan periaatteen kanssa ristiriidassa. Se on solidaarisuuspolitiikkaa. Siinä lähtökohtana on se, että tietyt alueet ovat jäljessä muista ja näiden tukemiseksi – harjoitetaan tällaista kompensointipolitiikkaa tietenkin niin, että sääntöjä noudatetaan ja sitoumuksista pidetään kiinni. Kumppanuussopimuksista komission ehdotus vahvistaa niitä seuraavalla ohjelmakaudelle mielestäni on tärkeää vielä voimakkaammin toistaa vakaumuksemme, joka koskee sitä, että paikallistasolle, erityisesti alueille, annetaan enemmän autonomiaa. Olen yhtä mieltä kollega Schröterin kanssa siitä, että nämä suunnitelmat, joista puhuitte, menevät aivan toiseen suuntaan. Niiden kautta päätöksentekoa keskitetään keskushallinnon käsiin haluaisin kuulla näistä asioista. Kiitoksia, herra ministeri. Thank you, uh, dear colleagues. Uh, Kiitos, hyvät kollegat. Valitettavasti aika käy vähin. Meillä on seitsemän puhujaa vielä jäljellä, eli jospa puhuisitte hitaasti, äh, lyhyesti. But nevertheless, uh, Giacomo Ujas, Ujas seuraavaksi. Ministro, benvenuto. Benvenuto soprattutto alla sua... Kiitoksia ja tervetuloa herra ministeri. Kiitän teitä teidän kokemuksestanne ja pätevyydestännekin. Tällaista tarvitaan teidän tehtävissänne. Tervetuloa myös teidän ajatuksille ja kiitoksia näistä ehdotuksista. Nämä täyttävät nyt tämän hirvittävän tyhjön, josta olemme kärsineet aikaisempina vuosinamme. Italian hallitus ei vuoteen ole ollut nimittänyt Eurooppa-politiikan ministeriäkään. Ei pidäkään ihmetellä, jos nyt tulee melkoisia vastaiskuja, kun ajatellaan näitä kansallisia ja alueellisia valintoja. Olen pannut merkille, että nyt aivan aiheellisesti on kiinnitetty suurta huomiota siihen, että on vaarana menettää käynnissä olevan ohjelman varoja. Kuten hyvin tiedätte, meidän on kuitenkin ajateltava myös tulevaisuutta. Näinä viikkoina tässä valiokunnassa ja muissa valiokunnissa on alkanut keskustelu uusista asetuksista ja ohjelmista kaudelle 2014-2020. Te puhuitte tiivistetystä yhteistyöstä unionin kanssa kysymys tähän. Onko mahdollista aloittaa vahvistettu yhteistyö parlamentin kanssa niin, että yhdessä luotaisiin tämä lähtöruutu, vaikka tilannekin vaikea. Emmehän voi mitään illuusioita tässä elätellä. Kyllä tilastot muistuttavat meitä karusta todellisuudesta, mutta voisimme tällaisen yhteisen mm, koneiston luoda niin, että kun pohditaan tulee tulevaisuutta varten puitteita, jossa olisi mukana kaikki alueet, mukaan lukien Italian alueet, Italian valtio, niin että voitaisiin paremmin hyödyntää varoja, jotka ovat jäämässä ainoiksi varoiksi, joihin voidaan luottaa. Sitten ehdotus. Meillä on toki myöhemmin vielä mahdollisuus puhua tarkemmin näistä asioista, mutta Haluaisin esittää tämän teille kysymyksenä. Ja esittäisin vielä toisenkin kysymyksen. Te puhuitte vähän aikaa sitten tehdystä ehdotuksesta koskien alueiden varojen uudelleenkohdentamista. Tässä on kyseessä lähinnä Etelä-Italian varat. Kysymys kuuluu, saattaisiko tässä olla pyrkimyksenä korvata nämä fasvarat, jotka on otettu näiltä alueilta pois. Sehän on oikeastaan luottoa. Tämä kehitys on niin näiltä alueilta otettu pois. Hallituksen moraalinen velvollisuus on taata, että mitään korvausta tässä ei tehtäisi, koska se merkitsee se vain menetystä. Onko teillä sitoumus sen su- siihen suuntaan, että voitaisiin ottaa uusia varoja, jotka ei vain, ei vain korvattaisi toisia? Eh, innanzitutto, non avendo avuto occasione prima, mi congratulo. Kiitoksia. Haluaisin onnitella teitä tehtävästänne ja toivotan teille onnea työhönne. Se varmastikin tulee olemaan hyvin rankkaa. Olette kertoneet siitä, miksi olemme päätyneet tähän tilanteeseen. Siellä on yksi asia, joka meitä erityisesti on huolestuttanut, että se liittyy uskottavuusongelmiin kaikissa, kaikin, kaikilta osin. Minulla on lyhyitä kysymyksiä. Ensimmäinen. Olen pahoillani, että Konstantsa lähti pois. Mikä on teidän ja hallituksenne kanta koskien tätä niin sanottua uutta välikategoriaa. Toinen kysymys. Kun ajatellaan alueiden roolia, mikä on, niin puhun siis kumppanuussopimuksesta, mikä on alueiden rooli näissä? Täällä on vahvasti pyydetty, että että alueet voisivat olla pääasiallisia toimijoita näissä kumppanuussopimuksissa. Mikä on hallituksen kanta koskien Euroopan koodeksia, jos ymmärrän Euroopan sään, käytännön säännöissä on tärkeänä kohtana se, että muitakin toimijoita otetaan mukaan, kun näitä sekä määritellään. Um, per eh, rispetto dell'iniziativa della che il Parlamento tiene sulla... Niin mitä tulee tähän parlamentin kielikysymykseen, niin, eh, niin no, tästä johtuen vastaankin nyt sitten italiaksi. Yhteisrahoitusneuvotteluista. Nämä kuuluvat aivan toisen kategorian kuin joidenkin maiden uudelleenneuvottelut. Tuolloin oli kyseessä maat, jotka olivat erityisen vaikeissa julkisen rahoituksen tilanteissa. Yhteisrahoituksen laskeminen oli tavoite, eikä hankkeiden aloittaminen. Kyllä nämä maat saattoivat käyttää näitä varoja vaikka säästämiseen tai muuhun. Meillä oli täysin toinen logiikka lehdistössä on puhuttu niin, että Italia laskee yhteensä rahoitusta 50-25 prosenttiin. Me emme ole tähän tyyliin järkeilyt, vaan me lähdimme näistä hankkeista, siitä mitä haluamme tehdä. Ja tunnistimme tiettyjä hankkeita, rautatiehankkeita, joiden toteuttamisen kesto on noin 10 vuotta – Olemme lasken, laskeneet tämän italialaisen Italian yhteisrahoituksen määrän sen jälkeen, kun päätimme, mihin hankkeisiin haluamme ryhtyä. Ei vähennys ole samankaltainen, jos olisi tapahtunut niin kuin te sanoitte, että komission rahoitus olisi noussut 75 prosenttiin, olisi puhuttu 8 miljardista – Tässä kai puhutaan 53, 54, 55, puolesta toista miljardista, jonka, joka on täysin kohdennettu näihin hankkeisiin. Nämä tulevat äh, ulkopuolelta, rahastojen ulkopuolelta ja se on kohdennettu näihin rautatiehankkeisiin. Ja tämä ei mene asetusten kautta. Sitten tämä keskittymisvaara, ei tässä ole sellaista vaaraa. Vastaisin tässä nyt kollegalle Saksasta. Tästä operaatiosta neuvoteltiin, sitä päätettiin alueiden kanssa. Ainoastaan rautatierahasto tietenkin annetaan keskushallinnon käsiteltäväksi, mutta muut ovat alueellisten ohjelmien sisällä. Uutuus on se, että keskushallinnolla on jälleen se rooli, jonka sille kuuluukin hajautetussa järjestelmässä. Eli se, sillä on tämä strateginen ohjaus, valvonta ja tuki rooli. Jos toimin koulutuksen alalla maassa, jossa koulun on taattava kaikille lapsille sama taso, niin tietenkin, komi- tietenkin hallituksen on johdettava tätä samaa pätee digitaalisen agendaan joka kuuluu strategi- Eurooppa 2020 strategiaan. Ei tässä ole mitään tällaista keskittymisvaaraa. Sitten viimeinen tästä makroehdollisuudesta. Italian kanta on tunnettu. Mikäli tilit eivät täsmää, kohesio vaarantuu ja se on jo osoitettu. Italia on rikkonut täydentävyyttä, koska se on laikan, leikannut julkisia varoja, se on leikannut näitä varoja, jotka on alikäytetty. Maa, jonka tilit eivät ole kunnossa, vaarantaa kohesiopolitiikan. Komi, ko, ita, Italia eivät siis haittaisi myös rankaisuutta siinä tapauksessa, että maa ei noudata ehtoja. Toki ehtojen pitää olla asianmukaisia ja suhteellisia. Italia ei ole sitä mieltä, että nykyinen ehdotus olisi asianmukainen, koska siinä ei, täy, ei toteuteta asiallisuutta eikä suhteellisuutta, joten siksi komission pitäisi tehdä uusi ehdotus. Sitten englanniksi. me to be quicker for some peculiar reason when I'm in Italian I speak uh, more lengthy and on the 2014-2020 ja sitten 2014-2020 Italia on sitä mieltä, että Euroopan parlamentin rooli on aivan merkittävä, aivan keskeinen. Ja siksi olenkin täällä. Ja sitten tämä alueiden rooli, tämä samanaikaisuus toimintasuunnitelman ja kumppanuusohjelmien hyväksymisessä on tärkeää ja näin jäsenvaltiot voivat ö, pysyä tärkeässä roolissaan. Näistä pitää neuvotella yhdessä, joten alueet ovat ö, sinällään jo osa tätä suunnittelua ohjelmistoimintoja. Ja, tämä, ja me haluaisimme, että komissio puhuu avoimesti näistä eurooppalaisista käytännesäännöistä. Me haluamme, että niistä keskustellaan avoimesti eikä vaan niitä esitellä ensi vuonna. Mitä tulee alueellisuuteen, niin Italia uskoo, että pitäisi vaiheittaisesti poistaa alueet käytöstä. Tämä ei ole paras ratkaisu, mutta me olemme valmiita keskustelemaan tästä muiden jäsenvaltioiden kanssa. Mr. D'Angelis. De Angelis seuraavaksi. Grazie, grazie, presidente. Min- Kiitoksia puheenjohtaja. Herra ministeri, onnittelut. Toivotan teille todella onnea työllenne ja onnittelen teitä uudesta tehtävästänne. Hyvin lyhyesti. Kysymyksiä on toki paljon, mutta esitän vain yhden. Minusta se on hyvin, hyvin tärkeä. Tämä aihe on minun hyvin tärkeä. Se koskee menojen laatua. Usein puhumme luvuista, määristä, mutta aika vähän puhutaan menojen laadusta. Resurssien hyvä käyttö on ehto kasvulle, kehitykselle ja erityisesti työllisyydelle. Kysymys kuuluu siis, Millaisia välineitä, millaisia aloitteita tarvitaan, jotta päästään tähän tavoitteeseen, joka on mielestäni täysin prioriteetti, siis menojen laadukkuus. Kiitoksia. Olbricht. Olbricht seuraavaksi. Yes, uh, thank you. Kiitos. Hyvä ministeri, olemme iloisia, että olette teillä täällä uudessa roolissanne. Me Olemme osittain kiinnostuneita Italian sisäisistä ongelmista, mutta ennen kaikkea myös ratkaisusta ja tulevaisuudesta ja teidän roolistanne nyt. Minulla olisi muutamia konkreettisia kysymyksiä. Tässä asiakirjassanne ehkä voisitte selittää siitä, mitkä, mitä ovat nämä kansalliset kompetenssikeskukset. Ettekö ole sitä mieltä, että me palaamme tässä, te palaatte tässä siihen aikaan, joka oli ennen liittymistä komission komiteoissa. Komissio oli vastuussa ennen liittymistä, mutta nyt tässä ehdotatte että otettaisiin komissio mukaan täytäntöönpanon vaiheeseen, joten tämä on melko mielenkiintoista. Oletteko sitä mieltä, että tämä pitäisi toteuttaa tulevaisuudessa vai onko tämä vain tällainen väliaikainen kriisiratkaisu, siis se, että komissio otetaan näin mukaan? Sitten kolmanneksi, mitä olette mieltä tästä yhteisestä strategiakehyksestä CSFstä? Mitä olette siis, siis pitäisikö tämä olla delegoitu säädös tulevaisuudessa vai liite? Me olisimme kiinnostuneita kuulemaan, mitä olette siitä mieltä. Ja sitten toinen elementti on tietenkin, se, tietenkin tämä aihekohtainen keskittyminen. Ja sinulle ministerinä tällä, tällainen ö, kohdentaminen voisi olla hyvää vai vai pitäisikö tässä äh, antaa jäsenvaltioille vielä enemmän joustavuutta tästä päättämisessä? Kiitos. Kiitos ja Kosta seuraavaksi. Felice della, di avere qui il ministro. Kiitos. Minä haluaisin kiittää ministeri Barkaa tästä, että hän on täällä. Hän on vuos, hänellä on vuosien, vuosien kokemus ja, ja minäkin haluaisin vielä muistuttaa tästä, että, että tässä on ennen kaikkea sicuramente più protagonista del passato della gestione dei fondi. Varmasti liittyy men- menneisyyden varojen käsittelyyn. Tähän liittyy myös kaksi suurta ongelmaa. Minun käsittääkseni Barkan suunnitelmaan liittyvät nämä. Ensin, ensinnäkin näinä vuosina on puuttunut kansallinen strateginen puitekehys, jossa on yhdessä sovittu tavoitteet, johon liittyy myös alueiden autonomia, niin että meillä olisi selkeät kehykset kansallisia tavoitteita varten ja alueen autonomia huomioon ottaen. Uskon, että tämä uusi ohjelma voisi tämän korvata. Meillä oli aikaisemmin tämä 2015 suunnitelma, jossa määriteltiin prioriteetit. Uskon, että tämä on aihe, joka strategisesti olisi otettava takaisin. Autonomia on säilytettävää ja hallinnointialue paikallisella tasolla. Sitten toinen kysymys. Kokemukseni mukaan voitaisiin edistää alueiden välisiä sopimuksia. Usein alueita on kannustettavaa tekemään ohjelmia toisten kanssa. Koulutuksen alalla on näin tehty. Sitten vielä kaksi erityiskysymystä. Ensinnäkin Italialla on ollut kiinnostavia kokemuksia Euroopan rahastojen käytöstä puitesopimuksen avulla valtion ja alueiden välillä. Tässä on hyvin pienet yritykset olleet mukana ja osittain rahoitusta on tullut sosiaalirahastosta, mutta on aivan selvää, että tämä ehdollisuus, josta on muodostumassa, muodostumassa merkittävä eh, tekijä tulevalla kaudella, saattaa estää tämän eh, eh, tähän liittyy se, että erilaisia työmarkkinatoimia ei voida käyttää ja sosiaalirahasta myöskään ehdollisuus on todella tärkeä asia. Italian tyyppisissä maissa, mutta myös Saksassa ja muissa maissa, joissa on merkittävä paino paikallisella tasolla. Jos nyt annetaan varoja raha, ra, uudistuksia varten ja tehdään sopeutuksia, ne voivat olla kansallisella tasolla ja alueellisella tasolla. Voi olla, että tässä varojen rah- jakamisessa olisi ajateltava, onko ehdollisuus suhteellista ja otetaanko sen subsidiariteetti huomioon? Edelleen olisi paremmin määriteltävä, mitä menettelyjä käytetään, mitkä ovat hyödyttömiä menettelyjä, jotka eivät takaa avoimuutta, jotka voitaisiin poistaa – niin, että suosittaisin tehokkaampia menettelyjä. Tähän tarvitaan myös teknistä apua. Ja parempaa koordinointia hallituksen ja alueiden välillä. Ähm, Mikael Toider. Kiitos Mikael Toider seuraavaksi. Yeah, thank you very much, uh, miss... Kiitos herra Parka, että tulitte tänne paikalle. Euroopan parlamentin esittelijänä ähm, siis otettiin käyttöön minun, tai hyväksyttiin minun mietintöni äh, varojen käyttöasteista ja me mietimme niitä syitä, jotka johtavat huonoon käyttöasteeseen tietyillä alueilla, ja mietimme hyviä käytäntöjä tiety, muilla alueilla. On skandaali, että tietyt alueet eivät pysty käyttämään varoja. Ähm, tässä on kyse myös valmiuksien kehittämisestä, ja kysymys on siitä, tehdäänkö hyvää yhteistyötä paikallisia aluehallinnon kanssa, eli hajautetaanko. Minun kysymykseni nyt on, te olette todellakin hyvin kuuluisa henkilö täällä Brysselissä ja koko Euroopan unionissa. Te olette siis kuuluisa tästä Barka-mietinnöstä. Oletteko sitä mieltä, että Italian kokemuksen tietty tausta johtaisi siihen, että rakennerahastot voisivat ähm, olla suuremmassa roolissa makrotaloudellisessa tasapainottamisessa, ei siis pelkästään tässä tilanteessa, jossa euroalueella on jännitteitä. Mielestäni pitäisi keskittyä siihen, että kohesio- ja rakennerahastoja käytetään siihen, että, että lisätään kilpailukykyä ennen kaikkea tietyillä alueilla. Mikä teidän mielipiteenne on tästä tärkeästä kysymyksestä? Kiitos ja Viimeinen sana Lambert van Nistelrooille, ole hyvä. Kiitos. Olen iloinen, että ministeri on taas päässyt tänne tällä kertaa tässä ominaisuudessa. Minulla on pari kysymystä. Ensimmäinen kuuluu, että Barkan mietinnössä puhuitte sopimuksista. Onko teidän lähestymistapanne nyt hyvä esimerkki siitä, mitä mietinnössänne silloin tarkoititte? Eli että järjestetään ja uudelleen ja muutetaan asioita, näitä sopimuksia. Ehdotatteko te tässä nyt samaa sopimusta kuin silloin mietinnössänne? Jos näitä prioriteetteja katsoo, niin tästähän puuttuu aivan selvästi jotakin. Tästä puuttuu energia aivan kokonaan. Jos puhutaan EU 2020 strategiasta, niin sen prioriteetteinhan kuuluu energia ja se olisi Etelä- Etelä-Italialle erityisesti hyvin tärkeä, mutta en näe sitä tässä ollenkaan. Miksi? Ja kolmas asia on sitten se, että jos ajatellaan asioita, joista me keskustelemme, rahaa voi syytää koulutukseen todella paljon. Sen voi asettaa prioriteetiksi, mutta jos työmarkkinat eivät muutu, jos niitä ei muuteta, jos ni, ne eivät tule joustavam, joustavammiksi, silloin varmasti tuo raha ei saa mitään aikaan. Nyt Italian hallituksella on uusi lähestymistapa, mutta heijastuuko se tähän, jos katsotaan ennakkoarviointia, mahdollisia tuloksia? Te sanoitte, että tässä ei ole ollut kunnollista kohdentamista ennen tätä. Voitteko kertoa hiukan hallituksen kannasta tässä asiassa? Kiitos ja Fabrizio, ole hyvä. To concentrate those on Italy specifically. Kiitos. Keskityn näihin italialaisten kysymyksiin ja sitten pari sanaa tulevaisuudesta lopuksi. Miten aiomme parantaa laatua? No, laatu on todella tärkeä asia ja me aiomme tehdä sen niin, että katsomme etukäteen jo uuden asetuksen mahdollistamien välineiden käyttöönottoa. Eli meillä on toimintasuunnitelmia ja niissä jo ennakoidaan tulevaa Kyse on ikään kuin sopimuksesta, eli juna on jo liikkeellä ja sitä ei saa pysäytettyä. Kyse on siitä, että ennakoidaan ja ennakoidaan nimenomaan asioita uudessa sopimuksessa. Näihin asioihin lukeutuu muun muassa keskittyminen tuloksiin, niin, että ensin pyritään tulokseen ja sitten mietitään, millä keinoin siihen päästään ja, ja sen jälkeen mietitään rahoitusta. Eli mietitään todella, kuinka vaikuttavia toimet ovat. Rahaa syydetään kouluihin, mutta ovatko ne toimet todella vaikuttavia? Tätä pitää miettiä. Eli meneekö raha opettajien taskuun vai johonkin muualle? Sitten prioriteettien valinta, totta kai siihen on, niin hyppään tässä nyt tähän viimeiseen kysymykseen, niin energia ei ole tuossa listalla, koska meillä on jo energiaohjelma ja se on Etelä-Italiassa tuottanut hyviä tuloksia. Yleensä keskitytään niihin asioihin, jotka eivät toimi, mutta tämä energiaohjelma on toiminut todella hyvin ja meidän me kulutamme itse tuottamaamme energiaa ja uusiutuvista energialähteistä – tuotettua energiaa Etelä-Italiassa tuplasti niin paljon kuin pohjoisessa. Eli tämä varmasti vastaa myös eurooppalaisia tavoitteita. Siksi energiaa ei otettu tähän prioriteettilistalle. Ja keskityimme tässä nyt muihin. Sitten työmarkkinoista Italiassa oli kysymys. No koulutusohjelmissa osa niiden tuloksista riippuu tietenkin myös koulujen ja, ja opetuksen laadusta. Joidenkin Etelä-Italian koulujen laatu on hyvin kaukana muista alueista ja sitten ei, ei, voi, ei voi olla ymmärtämättä sitä, miksi nämä nuoret sieltä eivät pärjää. Jotkut eivät kunnioita esimerkiksi edes lakia, eivät osaa tehdä sitä. Totta kai pätevyyksiä täytyy kehittää. Meillä on 40 prosenttia lapsia ja nuoria Etelä-Italiassa, jotka ovat PISA-keskiarvon alapuolella hyvin selvästi. Ja ihan sama, minkälaiset työmarkkinat ovat, niin, niin nämä nuoret eivät siellä pärjää tietenkään. Tässä on osaltaan kyse myös siirty koulutuksesta, työelämään siirtymisessä, siirtymisestä. Meillä on erilaisia aloitteita tähän koko maahan. Opetusministeriö haluaa käyttää joitakin näistä menetelmistä nyt prototyyppeinä tavalliselle koulutuspolitiikalle. Eli sitten voitaisiin laajentaa niitä alueiden ulkopuolelle näitä hyviä politiikkoja. Sitten vielä pari sanaa tulevaisuudesta. Mitä nämä kansalliset osaamiskeskukset ovat? Mitä niillä tarkoitetaan? Ne joissakin tapauksissa voivat olla vain tällaisia keskuspaikkoja, keskuksia. Esimerkiksi opetusministeriö voi olla yksi. Kutsumme niitä osaamiskeskuksiksi, koska niissä on osaamista ja osaamista kunnioitetaan. Eli asiantuntijat todella käyvät alueella kertomassa, miten asiat pitäisi tehdä, ja tämä on todella asiantuntija, kunnioitettu asiantuntija. Meillä on esimerkiksi hyvin hyvää tulosta tekevä rautatieyhtiö, jossa on hyviä insinöörejä, ja he voivat nyt mennä esimerkiksi Etelä-Italiaan ja kehittää asioita siellä. Tällä yhtiöllä on tietenkin monopoli, monopoli rautatieasioissa, mutta kuitenkin siellä on hyvää osaamista. Ja nyt käytettäisiin tätä osaamista alueilla, joihin sitä ei luonnostaan tai ainakaan aikaisemmin ole käytetty. Osaamista voi olla ihan minkä tyyppisissä yrityksissä tahansa. Tämä syvennetty toissijaisuus. No, tätä on nyt kokeiltu. Toivottavasti näette pian, miten tässä menee. Minusta kyse on vastuiden jakamisesta strategisissa valinnoissa. Tämä ei lopu silloin, kun sopimus allekirjoitetaan, vaan kyse on jatkuvuudesta. Ja se liittyy myös näihin työryhmiin, jotka eivät toimi ainoastaan, kun kumppanuussopimusta laaditaan, vaan ne ovat pysyviä. Ne kantavat oman vastuunsa, ei niin, että vastuu on ainoastaan täällä Brysselissä tai jossain keskushallinnossa, vaan että työryhmät ikään kuin ottavat haasteen vastaan. Ne kirjaavat nämä laajat strategiset tavoitteet, mutta myös ovat vastuussa niiden toteuttamisesta. Siksi meillä on ollut esimerkiksi täältä Brysselistä asiantuntijoita tekemässä työtä yhdessä Sabinan kanssa koulutusasioissa. Tässä on kyse siis strategiasta, ei hallinnosta. He voivat samalla kertoa, jos ovat tyytymättömiä näihin vanhoihin indikaattoreihin. Sitä ei, sitä ei kannata tehdä jälkikäteen, vaan tietenkin nyt jo tässä vaiheessa. Eli komissiotakin voi haastaa kehittämään sellaista, joka haastaa sitten meitä vuorostaan – Uh, uh, uh, tämä on ähm, vaikea kysymys, sillä tämä on jo pöydällä. Ette odota reaktiota, vaan äh, teillä on tämä asia jo pöydällä. Siis tämä on vaikea kysymys. Letting ourselves being looked at. Niin, me olemme nyt ikään kuin tällainen koelaboratorio. Meidän toimijamme saa, saa tarkastella, me olemme prototyyppi. Tämä yhteinen strategia, kehys, olen hiukan huolissani näistä riskeistä – Italia on jäsenvaltioiden keskuudessa hiukan eristyksissä nyt, kun ajattelemme, että komission pitäisi laatia tämä. Meistä tuntuu, että jäsenvaltiot pyrkivät ainoastaan kompromisseihin ja, ja koko kehys silloin laimenee aivan olemattomiin ja siitä ei ole mitään hyötyä. Edellisessä neuvostossa toistin tämän Italian kannan, mutta Italia oli yksin tässä asiassa tämän asiakirjan tulisi meidän mielestämme olla komission asiakirja, ja jos tähän ei päästä, niin silloin sille pitäisi löytää eri muoto, että se pysyisi komission asiakirjana. Ja sitten neuvosto tukisi sitä. Tämän tyyppistä asiaa ehdotimme. Eli yhdistetään tai pyritään siihen, että asiakirja ei laimene tarpeettomasti. No sitten temaattinen keskittäminen. Tässä puhutaan nyt ehdotuksessa olevasta temaattisesta keskittämisestä ja se mielestämme on vähän riskialtis, että siellä sanotaan esimerkiksi Kalabrialle, sanoiko sen Van Nistelrooy vai, vai joku muu. Kalabriassa ei kannata heittää rahaa yliopistoille, paitsi ehkä parille. Niillä on jo ennestään ihan liikaa sitä. Ne käyttävät sitä ihan miten sattuu ja raha menee hukkaan. Kalabrian kasvun ja, ja pätevyyksien kasvun täytyy tulla siitä, että luodaan uudestaan sosiaalinen sopimus kansalaisten ja valtion välillä. Me olemme tässä vuosikymmeniä muita jäljessä. Ei tässä mitään jättiloikkaa voida tehdä. No se voi tehdä muutamassa paikassa, mutta ei koko alueella, että päästäisiin yhtäkkiä, saataisiin kurottua tämän vuosikymmenien aukko umpeen. jos sitä rahaa sinne syydetään, niin silloin sinne tulee ulkopuolisia alue, yrityksiä, jotka eivät itse asiassa kehitä sitten sitä aluetta mitenkään. Sosiaalirahastossa ehdot ovat jotenkin järkevämmät, siellä on enemmän joustavuutta. Sosiaalirahastossa ajatellaan niin, että voidaan valita kuka toimii. Siellä täytyy keskittää, mutta itse saa, alue saa itse päättää, mihin keskitytään. Ja tämä tietysti vaihtelee alueittain hyvinkin suuresti. Ja lopuksi vielä muutama kommentti. Pahoittelen, että olen ylittänyt tässä jo aikani. Nämä alueiden väliset ohjelmat, totta kai. Meidän kokemuksemme näistä eivät ole olleet kovin hyviä niihin liittyy ongelmia, pitää varmistaa se, että vastuut on jaettu selvästi. Eli vastaan tähän, että kyllä, mutta niin tämä ehdollisuuksien mukaan ottaminen, se luultavasti siirtää, siirtää meitä siihen suuntaan, että arviot tehdään ennakkoon eikä jälkikäteen. Minä kannatan tätä, mutta huomauttaisin vain, että hiukan joustavuutta täytyy säilyttää, koska kukaan ei tiedä, mitä tulevaisuus tuo tullessaan. Pohjois-Italia pääsee käyttämään joustavuutta tässä rahoituksessa toivottavasti. Niin, tässä kaikki. Um, thank you. I think with this we have... Kiitos nyt sitten näihin sanoihin päätämme tämän keskustelun Fabrizion, Fabrizio Barkan kanssa. Kaikkien puolesta varmasti voin sanoa, että olemme iloisia, että sinä olet tässä toimessa ja toimit Italian hyväksi ja, ja koko eurooppalaisen kohesiopolitiikan hyväksi. Me keskustelemme parhaillaan tästä yleisasetuksesta ja tiedämme neuvostosta, että neuvosto ei ole mitenkään yhtenäinen ja olemme iloisia, että, että sinä olet nostanut sieltä joitakin oudoimmista asioista esiin. Meille se on todella tärkeää. Eli jos, jos haluat jakaa jotain meidän kanssamme, niin ole hyvä, koska, koska tehän siellä kokeilette nyt paljon uusia asioita. Se olisi hyvä myös meille kuulla, miten näissä kokeiluissa käy. Kaikkea hyvää hallitukselle ja, ja herra Montille ja kaikille muille ministereille. Toivottavasti Italia tästä selviää ja toivottavasti kohesiopolitiikka auttaa, auttaa Italiaa ja saatte sillä osittain ratkottua näitä ongelmia. Hyvää joulua ja uutta vuotta! very much. I really enjoyed it. I really did. Yes. Yes. I'll, pick up your offer to come back. Thank you. Thank you. All the time contributing. Thanks. Thank you. dear colleagues, we go on. The next point on our agenda is the No niin, nyt siirrytään sitten seuraavaan kohtaan esityslistalla. Se on kuulemistilaisuus. Se on hyvin tärkeä monelle meistä. Tämä koskee siis PKT ja muita kohesiopolitiikan kriteereitä. Meillä on täällä asiantuntijoita. Sihteeristö on esittänyt tätä puhumisjärjestystä. Se menee ikään kuin loogisessa järjestyksessä, eli ensin tulisi professori Jacek Schlachtan esitys. Tässä puhutaan siitä, niistä haasteista, joita liittyy sosioekonomisen kehityksen mittaamiseen kohesiopolitiikassa. Meillä on tähän tunti 15 minuuttia aikaa, eli siksi toivon, että puhutte mahdollisimman lyhyesti, jotta kysymyksille ja vastauksille jää paljon aikaa. Professori Schlachta, olkaa hyvä. Thank you very much for, for invitation. I will, I will try to be as Kiitos kutsussa. Yritän tässä nyt puhua mahdollisimman lyhyesti. Minä Äh, haluaisin ensiksi tässä huomauttaa muutamasta, kans, äh, muutamasta kansantalouden tilinpidon virstanpylväästä ja mitä siis äh, ajan myötä on kehitetty. Ja loppujen lopuksi päädyttiin sitten tähän kansantalouden tilinpitojärjestelmään myös herra Stone tätä ehdotti YK puitteissa ja sitten saimme aikaiseksi tämän Euroopan kansantalouden tilinpitojärjestelmän. Lisäksi meillä on nämä kolme ulottuvuutta, taloudellinen, sosiaalinen ja alueellinen, ja taloudellinen kohesio on kaikesta kehittynyt, tai sen mittaaminen on kehittynyt, että sitä mitataan BKTllä. Sitä käytetään avainkeinona mittaamisessa siis. Sosiaalinen kohesio, siinä puhutaan, mitataan yleensä työllisyys- ja työttömyystasoja, ja alueellista kehittymistä, kohesiota sen mittaaminen on vähemmän kehittynyttä. Yleensä puhutaan saavutettavuudesta, esimerkiksi matkustusajoista mutta myös muista tekijöistä. Ja sitten BKT, miksi kyllä, miksi ei, pääasiat. Ensinnäkin haluaisin huomauttaa, että tässä on kyse mm, enemmän tai vähemmän objektiivisesta tuotannon mittaamisesta. Tässä ei ole siis kyse hyvinvoinnin mittaamisesta. Jos me haluamme siis verrata alueita ja maita, jos haluamme siis nähdä, miten ne kehittyvät, tässä voidaan käyttää PKT. Monia, tässä on monia yksinkertaistamisia tehty. Voimme helposti näyttää, että tämä on todellakin, tämän, tässä voidaan siis todeta, mitä, siis, että mitä työtä jos työstä maksetaan, niin se näkee, se näkee BKTstä, mutta tässä ei ole harmaata taloutta näkyvissä. Ja, ja sitten esimerkiksi ö, ympäristöhaittoja ei välttämättä voida mitata, tai esimerkiksi ö, asevarustelua. Lisäksi meillä on ongelmia, kun, kun vertaamme eri alueita, minkälaisia hintoja me käytämme, mitä valuuttaa ja se, miten nämä tiedot käännetään yhteisiksi tekijöiksi, on, nimittä, on tietysti ostovoimapariteettistandardit, niitä käytetään. Kun ajattelemme alueellista ulottuvuutta, me yritämme verrata sekä valtioita että alueita, siis NATS 2 ja NATS 3 alueita. Me saamme hyvin erilaisia tuloksia, jos, jos vertaamme esimerkiksi väestönosia tai alueita. Kysymyksenä on se, onko BKT hyvä mittari kertomaan kohesioprosessista. Tässä on tällainen kartta, joka on tärkeää. BKT per henkilö ostovoimapariteetilla korjattuna. Tätä työtä tekee muun muassa Maailmanpankki. Tässä näette Belgian kohdalla BKT per neliökilometri. Tässä on tämmöinen Himalaja-vuori Brysselin kohdalla. Ja tässä sama Puolan kohdalta, tässä näette, miten suuri piikki Varsovan kohdalla on ja muilla alueilla on vähemmän toimintaa. Tässä sitten Keski-Eurooppa. Tässä voitte nähdä, että, että Keski-Euroopassa on tiettyjä tähtiä, mutta aukkoja on vielä paljon, jos verrataan Länsi-Euroopan. Puola on melko menestyksekäs kohesiopolitiikassa ja NATS 2 tasolla meillä on melko hyvälaatuisia ö, arvioita alkaen vuodelta 1997 ja viimeiset luvut ovat vuodelta 2009. Tämä näyttää, että ö, että Puolan asema parani 44-61. Tämä on hyvä merkki, mutta tietyillä aloilla, kuten esimerkiksi Masjovietsin alueella, on saatu paljon kehitystä tapaa mm, aikaiseksi. Nämä tällaiset suuret metropolialueet ovat hyvin menestyksekkäitä. Sitten Etelä-Puolassa tai Itäpuolassa on taas enemmän heikkoja alueita, joissa kehitys on vain noin 9 prosentin luokkaa. Ja tämä on siis hyvä mittari kohesioprosessista. Me, me siirrymme BKT yli kuitenkin ja viidennessä kohesioraportissa on e-, ehdotettu monia mittaritekijöitä. En nyt niitä lue tässä, mutta näitä indikaattoreita siis ehdotettiin NATS 2 tasolle. Ja lisäksi ehdotettiin, että luotaisiin uusia indikaattoreita, kuten onnellisuusindeksi ja onnelliset elinvuodet indeksi. Me näemme myös, että EU 2020 strategiassa on ehdotettu tavoitteita tässä voidaan nähdä kahdeksan indikaattoria viiden, sijaan, viiden tavoitteen sijaan, sillä on ehdotettu tasoja, joita maiden pitäisi saavuttaa, mutta tietyt tavoitteet ovat koko EUn tasoisia. Tässä muutamia karttoja vielä. Tässä vasemmalla on EUn inhimillisen kehityksen indeksi se on tärkeä indikaattori. Ja sitten tässä oikealla puolella on YK köyhyysindeksi. Tästä taulukosta äh, kaikista, äh, kaikista tärkein sarake on tämä toinen, nimittäin onnelliset elinvuodet Suomi ja Ruotsi, tällaiset Pohjoismaat, ovat, niissä luvut ovat jopa 61-63. Sitten Puola ja Slovakia pääsevät vain 47 vuoteen, mutta Bulgaariassa tämä luku taas on vasta vain 37, eli Eli tässä on suuri aukko alueiden välillä, mitä tulee siis hyvinvointiin ja siitä, siihen, miten pitkien, miten paljon ihmiset saavat terveitä elinvuosia. Tässä näette vielä NATS 3 tasolla tämän kartan joka näkyy, että, josta näkyy, että EUn itärajalla saavutettavuus on huonoa ja se taas estää kehitystä. Ja sitten tässä kartassa on tuottavuus palveluja teollisuusalalla. Tästä näkee, nä, näkee hyvin Pohjois- ja Etelä-Euroopan sekä Länsi- ja Itä-Euroopan erot. Ja sitten tämä seuraava kartta. Tämä esiteltiin myös kohesioraportissa, mutta se itse asiassa poistettiin kohesioraportin viimeisestä versiosta. Ehkä joku ei pitänyt tästä kartasta. Tästä näkee, että, että Pohjois-Euroopassa hallinnon taso on, on hyvä ja tässä näette, että Etelä-Italiassa ja Bulgaariassa hallinto on huonoa ja Puolassa, Puolan tilanteen, tilanteen näette myös. Ja sitten tässä vielä tämä kartta näyttää ö, laajakaista kaistojen määrän. Ja tämä seuraava kartta taas osoittaa kilpailukykyindeksiin. Tämä osoittaa hyvin suuria eroja alueiden välillä, ö, alueiden välillä jopa tietojen maiden sisäisesti. Tämä seuraava kartta taas ilmaisee alueellisen innovaatio suorituskykyindeksin. Tässäkin asiassa jäsenvaltion välillä on suuria eroja. Mitkä voisivat nyt olla johtopäätökset tästä kaikesta? PKT on eri, edelleen tärkeä mittari, mutta meidän pitäisi parantaa laskentametodologiaa. Tärkeää on se, että aika, aikaa on nyt enää vähän BKT per henkilö NATS 2 kahdesta 3. kolmesta. Viimeiset tiedot niistä ovat meillä vuodelta 2009 ja joiltakin muistakin maista ne ovat vieläkin öm, öm, vanhempia nämä tiedot. Eli meidän pitää ajan tasaista tiedot. Toiseksi meidän pitää tehdä työtä erilaisten synteettisten indikaattoreiden kanssa, jotta voimme, jotta jotta saamme enem, ennemminkin hyvinvoinnin tason näkymään. Ja ennen kaikkea voimme nähdä, minkälainen, minkälaista alueellinen hyvinvointi on. Ja meidän pitäisi paremmin puuttua kohesion sosiaaliseen ja alueelliseen ulottuvuuteen. Unkari ja Puola yrittivät parantaa kohesion alueellista ulottuvuutta, mutta työtä on vielä jäljellä. Ja Lopuksi meidän pitäisi hyväksyä rajoitettu määrä sektoriindikaattoreita. EU 2020-lista on hyvä esimerkki tästä. Kiitos. Kiitos. Mennään sitten suoraan Frank Sotun esitykseen. Hän edustaa ranskalaista instituuttia ja puhuu kohesiopolitiikan indikaattoreista – varmasti kerrot meille, pitäisikö tässä olla realistisia vai hyvin tarkkoja vai ehkä soveltaa vähän molempia. Thank you very much for, for this opportunity to discuss about... Kiitoksia tästä mahdollisuudesta päästä puhumaan BKTstä ja muista kriteereistä kohesiopolitiikassa. Kaikki käyttävät näitä indikaattoreita ja uskovat niihin, paitsi ehkä jotkut taloustieteilijät. Ensiksi puhun siitä, onko realistista käyttää BKTtä indikaattorina tässä. Olemme vähän siinä tilanteessa, että yritetään saada iso BKT, eli iso perhonen hyvin pieneen verkkoon. Budjetit ovat hyvin pieniä Euroopassa, ja jos BKT on luvattu tietylle tasolle, niin kyllä se täytyy, sen täytyy myös sillä tasolla olla. Ja sitten syntyy aika paljon turhautumista, jos tähän ei päästä. Entäpä vastuullisuus? Voiko jotakuta pitää vastuussa siitä, että maa ei saavuta PKT-tavoitteitaan? Minusta tässä on muutos menossa. Komissio puhuu paljon näistä vaikutusindikaattoreista. Kun laaditaan ohjelma, silloin tarkastellaan vaikuttavuusindikaattoreita. Nyt komissio haluaa olla realistisempi, eli että ajatellaan tuotoksia ja tuloksia – ja rajataan tulosten määrää, sitä miten vaikutusta tarkastellaan. Nyt puhutaan nettotuloksista. Eli minkälaista nettovaikutusta on pystytty luomaan. Eli tässä pyritään ikään kuin realistisempiin indikaattoreihin. Tavoitteita pitää kuitenkin olla. Onko tavoitteena kasvu vai kohesio Tiedätte kaikki, että vuodesta 2000 lähtien on keskitytty kasvuun. Kasvua pitää pystyä luomaan hinnalla millä hyvänsä ja missä tahansa. Se voi olla vaarallista, sillä mitä enemmän kasvuun keskitytään, niin sitä enemmän silloin panostetaan esimerkiksi tutkimukseen ja kehitykseen. Tässä keskustelussa ministeri Varkan kanssa puhuttiin juuri siitä, että yliopistoille annetaan rahaa, mutta innovaatioita ei synny. Sama voi päteä myös ESR-varoihin. Meillä on paljon tutkimuksia siitä, että mitä enemmän rahaa annetaan TK-toimintaan, sitä paremmin myös heikommat alueet pääsevät mukaan. Mitään alueellisia ehdollisuuksia ei ole edunsaajille – Eli niin, jos on rikas yliopisto rikkaalla alueella, voi saada paljon rahaa ilman minkään valtakunnan alueellista ehdollisuutta. Ei ole mitään pakkoa tehdä yhteistyötä eikä mitään muutakaan. Eli tässä annetaan rahaa rikkaille tutkimuskeskuksille esimerkiksi, mutta ei sitten muille. Tässä pyritään luomaan linkkejä rikkaiden alueiden ja, ja heikompien alueiden välille. Tämä asia on ehkä vähän unohtunut menneinä vuosina. Sen voisi ottaa uudelleen mukaan. No entä muut indikaattorit? Jos unohdetaan BKT ja puhutaan elämänlaadusta, elämänlaatu on iso kone, kuten tuosta näkee. Jos sinne laittaa rahaa, niin saa asumispalveluita, koulutusta, sun muuta. Ja toivottavasti sitten myös elämänlaatua pullahtaa jostain ulos. Mutta jos nyt valitaan, että painotetaan elämänlaatua, niin ei saa kuitenkaan mennä liiallisuuksiin. Pitää olla realistinen ja mitä vastuullisuuteen tulee, niin ehkä BKT ja elämänlaatu ovat enemmänkin tällaisia kontekstiindikaattoreita. Ne eivät heijasta suoria vaikutuksia joita EU-toimilla on, eli pitää miettiä tarkempia indikaattoreita. Mietitään siis näitä indikaattoreita ja katsotaan niitä täältä parlamentin näkökulmasta. Minkälaisia indikaattoreita te haluatte kumppanuussopimuksiin? Katsomme tuota asetusluonnosta. Siellä on pitkä lista yhteisiä indikaattoreita, siellä on niitä vaikka kuinka paljon Euroopan tasolla ja yhteisiä indikaattoreita on siis erittäin paljon, mutta miten ne liittyvät VKT, hen eli minkälaisia indikaattoreita haluatte? Täällä keskusteltiin makroalueista ja siitä, miten vaikeaa niiden arviointi on. Jos meillä on paljon yhteistyöohjelmia, niin siellä on yleensä muutamia avainhankkeita. Ja sitten tuhansia muita. Sitten pyydetään taloustieteilijältä, että selittäkää, miten nämä hankkeet ja indikaattorit liittyvät PKT. hen. Eli minkälaisia avainindikaattoreita halutaan? Mitä parlamentti haluaa? Minkälaisia indikaattoreita parlamentti haluaa? Yhteisten indikaattoreiden lista tuossa luonnoksessa ei nyt liity mitenkään suorasti BKT. hen. Jotkut indikaattoreista liittyvät EU 2020-strategiaan, mutta jotkut eivät. Mikä olisi kaikkein lupaavin ulottuvuus tai pelottavin ulottuvuus? Ei ehkä se, että ollaan yh- yhteyksissä johonkin. Mitä Eurooppa voi tuottaa? Mitä voimme tuottaa kansalaisille. Ehkä BKT ei suoraan voi tuottaa kenellekään. Ehkä voimme enemmän tuottaa sitä, että ollaan yhteydessä johonkin tärkeään asiaan, innovaatioon, tietoon, vaurauteen. Joskus voi tuntua siltä, että ei ole yhteydessä. Tässä tarvitaan tärkeitä avainulottuvuuksia. Kehityksen avainulottuvuudet tulee tunnistaa ja miettiä, miten niihin päästään ja miten sen voi varmistaa kaikille eurooppalaisille. Tässä on sitten oletus. Sanotaan, että yritetään nyt löytää uusi indeksi tai indikaattori kuin BKT, eli tällainen beta-indikaattori. Siinä B on laajakaistaa merkitsevä E-energia, T liikenne ja kuljetus ja A pääsy. Me haluamme energiaa. Tietämme, että energiaa tuotetaan Euroopalla, Euroopassa vähemmän ja vähemmän, mutta kysyntä kasvaa jatkuvasti. Mitä sille voi tehdä? T liikenne, mietin tässä rautateitä, josta ministeri Barka puhui, miten voidaan taata parempi pääsy rautateille, että voisi mennä junalla Varsovasta Riikaan tai Sofiaan. Lentäen tietysti pääsee. Voimmeko taata kaikille kansalaisille, että heillä on parempi pääsy palveluihin eri alueille ja, ja lukuisiin muihin asioihin? Voidaanko se taata? No sitten vielä yksi kirjain, eli koulutus. Tässä pitää ajatella myös elinikäistä oppimista. Se on nykyään vähän unohdettu. Mitä sille pitäisi tehdä? No entäpä työllisyys? ulottuvuuksia voisi olla vaikka kuinka paljon lisää, mutta tässä pitää silti pitää tietty yksinkertaisuus, jos halutaan tosiaan haastaa BKT-indikaattorina. Kiitos. Kiitos. Tämä oli varmasti haastava esitys ja siitä herää paljon kysymyksiä. Sitten Suomen kokemuksiin Janne Antikainen on työ- ja elinkeinoministeriöstä Helsingistä. Olkaa hyvä. Thank you, Madam Chair. And, uh... Kiitos puheenjohtaja. Aion nyt yksinkertaistaa asioita. Öö, vaikka tässä nyt istunkin professorin vieressä, minä olen käyttänyt tilastoja, tilastoja ja tehnyt kansallista politiikkaa ja miettinyt kohesioasioita. Ja nyt olenkin iloinen, että voin jakaa muutaman idean tästä, miten voimme mitata kohesiota – Eh, mutta haluaisin puhua lisäksi myös kilpailukyvystä. Itse asiassa muistatteko toisen dian tässä professori Sotoun esityksestä, jossa oli kasvu ja kohesio? Minä näen tämän toisinpäin, nimittäin nämä kaksi tietä liittyvät samaan tavoitteeseen vahva kasvupolitiikka on parasta koheesiopolitiikkaa, eli kun mittaamme koheesiota, meidän pitää myös mitata, miten kilpailukykyisiä nämä alueet ovat. Ja pitää mitata kaupunkialueiden ja, tai alueellisuuden rakenteita väestön kasvun asioita pitää myös korostaa. Ja kolmanneksi, kaikki, jota mitataan, pitäisi olla politiikalle ö, hyödyllistä ja oikean skaalan mukaista. Nyt aion nyt sitten yksinkertaistaa asioita. Kun mietimme aluekehitystä ja sen indikaattoreita, niin meillä on tietysti BKT, mutta sen ö, rajoitukset mainittiinkin jo. Toiseksi yritämme mitata työllisyyttä, työttömyys- ja työllisyysastetta ja kolmanneksi mittaamme väestön, väestön kehitystä. Tämä on nopein indikaattori alueellisesta kehityksestä, mutta se on rakenteellisesti myös tärkeä kysymys. Tämä on hyvin perinteinen kolmio. Tämä, tätä on käytetty jo 60-luvulta asti. Mutta nyt sitten avainkysymys. Pitäisi mitata myös kasvu kilpailukykyä. Miten sitä voidaan mitata? Tietysti voin puhua tutkimusta ja kehityksestä, mutta pitäisi, pitäisi e, edelleen kehittää tätä indikaattoria. Ja kuten mainitsin, suora politiikalle koituva hyöty on tärkeä seikka. Tietysti yritämme saada kestävyyttä ja kokonaisvaltaisuutta, mutta painopisteen pitäisi olla kansalaisen hyvinvoinnissa. Tässä vielä yksi taulukko lisää BKTn ja elämänlaadun välillä. Kuten näette, kokonaistyytyväisyys elämään on pysynyt melko alhaisena ja BKT taas on noussut on olemassa huomattavia ö, tietoaukkoja alueellisen suorituskykyn mittaamisessa. Ö, pitäisi saada aikaiseksi kokonaisvaltainen konsepti. Eurosta tekeekin työtä tämän kanssa. Voidaan puhua koulutuksesta, ympäristöstä ja myös ö, alttiudesta ulkoisiin shokkeihin, sekin on tärkeä seikka. Mutta nyt haluaisin puhua hieman moniskaalaisuudesta. Se on aivan erityinen seikka. Tässä näette yhden esimerkin synteettisestä indikaattorista, jossa on BKT, työllisyys ja tutkimus ja kehitys myös hieman mukana. Thomas Hanel Eurofutures Finlandista on tämän kehittänyt. Kun tässä näette Euroopan kilpailukykyisimmät maat, mutta tästä voi nähdä myös skaalan. Itä-Suomessa on yksi alue. Jos katsotte tätä oikeata ylänurkkaa, näette, että Itä-Suomi ei suoritu kovin hyvin. Se on Ähm, melko alhaisessa luokassa. Kun sitten siirrymme NATS 3 tasolle, voimme edelleen nähdä, että tässä ei nähdä minkälaista moottoria NATS 3 tasolla, mutta sitten NATS 4 tasolla näemme varkauden. Itse asiassa se on vahva teollisuuskaupunki, mutta sen vieressä on Kuopio, se on Itä-Suomen osaamiskeskus, ja jos Kuopio romahtaa, niin silloin koko Itä-Suomi romahtaa. Eli tässä on tärkeää, että voimme näin huomata, miten tämän alueen moottori toimii. Tietysti haasteena on se, miten tämä nyt linkitetään Tämä liittyy myös saavutettavuuteen. Varkaus ja Kuopio, niitä erottaa noin 70 kilometriä, mutta ne pitäisi linkittää vielä paremmin. Ja alueellisesti yhteyksiä pitäisi yleensäkin parantaa, mutta tietysti myös kansallisesti ja jäsenvaltioiden välillä. Tässä on kyse myös väestön kehityksestä. Tässä näette yli 65-vuotiaiden väestön määrän tässä melko suo, sama taulukko, mutta tässä haluaisin näyttää, miksi Suomi on kiinnostunut tästä asiasta. Nämä siniset viivat ovat NATS 2 tasoa. Ne kuvaavat huoltosuhde, vanhushuoltosuhdetta vuonna 2020. Kuten näette, Suomessa tämä väestönkehitys on tärkeä ongelma, mutta Saksa, Italia, Ranska ovat myös kintereillä. Tämä on todella vaikea kysymys meille kaikille. Eli mitä me mittaamme vaikuttaa päätöksiimme, ja jos mittaamme väärin, myös päätöksemme saattavat olla vääristyneitä. Kiitos. So I would like now to... Kiitoksia. Ja nyt haluaisin avata keskustelun. En tiedä, haluaako Ai, siellä onkin vielä yksi esitys. Pahoittelen kovasti. Niin, täällä oli Christian Vandermotten vielä. Tervetuloa ja pahoittelut. And then the commission will say something. Oh, sorry. Euh, niin, kiitoksia. Haluaisin hyvin lyhyesti kertoa teille erään tutkimuksen tuloksista. Me pyysimme tällaisen tutkimuksen ja sen ajatuksena oli, että voitaisiinko löytää parempi indikaattori kuin BKT-aluetukien jakamista varten tietäen, että olisi työskenneltävä yksinkertaisten indikaattoreiden kanssa. Ja toisaalta muistan se, että on käytettävä vain niitä tietoja, joista lähteet ovat helposti käytettäviä ja nopeita niitä ne saadaan Eurostatista. Ongelma, josta aikaisemmin täällä puhuttiinkin, on tämä BKT, jossa on käsitellisiä ongelmia. Ehkä ei niinkään kansallisella tasolla, kun kyseessä on sen käyttäminen suhteellisen suhdanneindikaattorina. Kansallisella tasolla sitä käytetään rakenteellisena indikaattorina, niin kuin täällä on sanottu, BKTn kasvaminen voi johtua sosiaalisesti mm, turhista tai haitallisista tekijöistä. Mutta kysymys koskee nyt siitä, että PKT sopeutetaan alueelliseksi bkt niin, että sillä mitataan alueellista suoritustasoa. Teoreettisesti suurin vaikeus koskee sitä, että haluammeko, että taloudellinen kasvu olisi maksimaalista kaikkialla kansallisella tasolla vai haluataanko kaikkialla maksimoida ihmisten elintaso? Nämähän ovat kaksi aivan eri asiaa. Eikö voitaisi ajatella, että joillakin alueilla, joissakin maissa hyvinvointi liittyisi johonkin muuhun kuin alueelliseen tuotantoon? Jos sitten tulee teknisiä ongelmia alueellisen BKT-laskemisessa, niin tässähän on ensinnäkin vaikeuksena äh, purkaa kansallinen BKT kansalliseksi BKTksi. Siihen käytetään äh, lisäarvolaskemista, äh, joka liittyy palkkoihin. Onko sitten oikein, että BKT annetaan paljon yrityksille, joilla on useita laitoksia – toimipaikka-alueilla ja vähemmän tuotantopaikoilla. Tämä aiheuttaa vaikeuksia laskennallisesti. Toinen kysymys koskee sitä, että meillä ei ole ostovoiman pariteettiindikaattoreita alueellisella tasolla. Hinnat eivät ole samanlaisia mutta BKT kuitenkin lasketaan ikään kuin nämä hinnat olisivat samoja. Sitten aha, NUTS 3, NUTS 2 ja NUTS 1 tasoilla on äh, vähän vaikeuksia laskea BKT, kaikki tietävät, että Brysselissä BKT on erittäin korkea, mutta mutta se vaikutukset menevät paljon kau- kauemmas kuin pelkälle alueelle. Tällaisia teknisiä vaikeuksia tässä on. Mitä vaihtoehtoja meillä sitten voisi olla? Olemme tutkineet monia käytettävissä olevia indikaattoreita, ja jos nämä indikaattorit luokitellaan, niin huomataan, että kaikesta huolimatta BKT, eli taloudellinen indikaattori, korreloi aika hyvin materiaalisten hyvinvointiindikaattorin kanssa. Niitä voidaan mitata käytettävissä olevien varojen mukaan, siis nettotulot sosiaalisten maksujen jälkeen. Sitten tässä on terveys, terveydenhuollon indikaattorit, miesten elinjään odote on tässä esille että meillä ei ole mitään seksismiä, vaan johtuu siitä, että miesten kohdalla – alueelliset erot ovat suurempia kuin naisten osalta. Sitten ne ihmisen pääoman indikaattorit. Tässä on korkea, äh, miesten korkeakoulutustaso äh, siinäkin miesten erot ovat suurempia kuin naisten, Ja sitten vielä nämä viestintäkysymykset. Kaikki sosiaalisen haavoittuvuuteen liittyvät äh, asiat, kuten pitkäaikainen työttömyys, köyhyys ja niin edelleen ovat tekijöitä, joita on hankala yhdistää taloudellisten indikaattoreiden kanssa. Tänä päivänä isoissa kaupungeissa on suurta köyhyyttä, vaikka alue sinänsä on hyv- erittäin hyvinvointia. Nämä indikaattorit voivat olla negatiivisiakin. Olisi siis otettava huomioon nämä sosiaaliset tekijät, tämä on merkittävä ongelma. Mutta niitä ei pitäisi sekoittaa taloudellisiin tekijöihin ja indikaattoreihin, vaan siihen tarvitaan toisen tyyppisiä kriteerejä. Sitten on vielä nämä ympäristöindikaattorit, ne eivät näy täällä taulukossa. Ne on otettu pois siksi, että mistä tuntuu, että niitä on alueellisella tasolla vaikea käyttää. Tässäkin voidaan kysyä, onko parempi keskittää kaikki saastuttavat elementit maan taloudessa tietyille alueille vai olisiko ne jaettava tasapuolisesti? Mikä tässä olisi parempi vaihtoehto? Kysymys on avoin ja uskon, että ympäristökysymyksiä olisi käsiteltävä toisella tavalla, toisenlaisten indikaattoreiden kanssa ilman näitä taloudellisia indikaattoreita sotkemassa. No niin, menen eteenpäin, koska aikaa on vain vähän. Olemme laskeneet teoreettisen eurooppalaisten alueiden mahdollisuuden saada tukea. Tässä on 70, 75 prosenttia BKTstä tai 90 prosenttia BKTstä EU-tasolla – vasemmalla on otettu huomioon BKT ja oikealla BKT plus, eli siinä on otettu mukaan ihmisten nettotulot sosiaalisten maksujen jälkeen. Sitten myös BKT plus kolme, jossa otetaan huomioon myös terveys ja inhimillinen pääoma ja koulutus. Mitä tämä sitten antaa tulokseksi? Länsi-Euroopassa on tiettyjä alueita, jotka eivät enää olisi tukikelpoisia, koska sosiaaliset maksut ovat merkittäviä, tai sosiaaliset tulonsiirrot. Ja siellä saattaa olla paljon ikääntynyttä väestöä, joka palaa kotiseuduillaan työuran päätettyä. Siellä ei ole kovin voimakasta tuotanto kudosta, mutta, mutta kansallisten tulonsiirtojen avulla tulotaso on taattu sitten Keski- ja Itä-Eurooppaa. Pääkaupungit yleensä ähm, tulevat tukikelpoisiksi. Nämähän ovat äh, paikkoja, joissa luodaan lisäarvoa ja osa siitä siirretään muille maan alueille – Ja jotta nämä siirrot voidaan ottaa, kun nämä siirrot otetaan huomioon, niin pääkaupunkiseutujen tukikelpoisuus nousee. Sitten tässä vielä kartta, jossa otetaan huomioon BKT ja terveys ja inhimillinen pääoma. Mutta, mutta tässä alkuperäisessä kaupassa ei näy sitä, että täällä on joitakin alueita, jotka riippuu riippumatta niiden taloudellisesta kehityksestä, sen tasosta kuitenkin ansaitsisivat sen, että ne otettaisiin huomioon, koska ne ovat sosiaalisesti hyvin hauraita. Nämä saattavat olla alueita, jotka ovat e- muuten taloudellisesti hyvinkin hyvinvoivia. Kiitoksia. Vandermotten and I, I... Kiitoksia, herra Vandermotten. Ja nyt keskustelun lopuksi pyytäisin myös komissiolta kommentteja mutta ehkä ensin otetaan tässä jäsenten kommentit. Jan Olbricht pyysi ensi puheenvuoroa. Kiitos. Niin oli kiinnostavaa kuunnella näitä puheenvuoroja näin poliitikkona, kun tässä pyritään analysoimaan tilastotietoja. Tämä muistuttaa minua erään henkilön kommenteista, joka sanoi, että meillä PKT on 74,9 keskitasosta, mutta teemme parhaamme. Ja toivottavasti tilastoja saataisiin muutettua, että pääsisimme juuri sen 75 prosentin yli. Totta kai muitakin mittareita tarvitaan kuin PKT, se on, se on ihan selvää. Se on realiteetti, sillä muutoin ongelmia on vähän jokaisessa ohjelmassa. Eli tämä on ihan selvä ja oli hyvä, että tässä se toistettiin moneen kertaan. Jos halutaan tehdä töitä Euroopan kasvun eteen, niin totta kai täytyy investoida alueille. Mutta tässä on nyt ikään kuin kaksi todellisuutta. Yhdessä todellisuudessa pitää miettiä sitä, miten kuvaillaan kehitystä ja kasvua ja elintason kehitystä – taloustieteilijät käyttävät erityyppisiä indikaattoreita tähän. Ja sitten sen jälkeen tulee poliittiset päätökset. Ja ne perustuvat ainoastaan PKT ja piste. Eli kun mietitään sitä, että mihin rahat laitetaan, päätökset tehdään PKT perusteella. Sitten arvioidaan politiikkoja sen jälkeen ja mietitään, että miten voitaisiin mitata politiikan tehokkuutta ja toimivuutta ja pyritään löytämään siihen hyvät indikaattorit. Sitten indikaattoreita käytetään, käytetään sen tehokkaan tuloksen määrittämiseen ja sitten päätetään, kenelle rahat annetaan. Tarkoittaako tämä sitä, että toimimme kahdessa ihan eri todellisuudessa vai kun nyt karttoja esimerkiksi katselee, niin onko tämä epäsuhta aina sama joka puolella. Eli huolimatta siitä, miten paljon rahaa käytetään, niin tulokset olisivat aina samat. Ehkä prosentin heitto suuntaan toi, tai toiseen, mutta periaatteessa samat. Poliitikot eivät tätä välttämättä haluaisi kuulla, eikä ainakaan niin, että, että tietyt alueet menettäisivät tukikelpoisuutensa, koska se taas aiheuttaisi ongelmia äänestäjien keskuudessa. BKT kaikki ne ongelmineenkin heijastaa yleistä tilannetta ja poliitikot voivat käyttää tätä tietoa, onko näin, vai eikö se heijasta lainkaan todellisuutta. Ja meidän pitäisikin käyttää paljon monimutkaisempia indikaattoreita. Molemmissa tilanteissa, ei ainoastaan tekudearvioinnin puolelta, vaan myös kun mietitään, kenelle rahat menevät, päätös pitää tehdä, sillä jos, jos niin ei tehdä, niin silloin ollaan aivan sekavassa tilanteessa. Ja vielä viimeinen kommentti ehkä. Jonain päivänä kartta näyttää sen, että alhaisimmalla PKT-alueella kansa on kaikkein onnellisinta. Eli kenelle raha annetaan, rikkaimmille vai onnellisimmille? Kiitos. Kiitoksia ja nyt annan puheenvuoron vielä parille kysy- kysymyksen esittäjälle ja sitten vastauksia. Kiitos puheenjohtaja. Mm, tietämys on aina tärkeää, mutta mitä tiedolla haluamme tässä itse asiassa saavuttaa? Täm, tässä jatkan myös hieman herra Albrecht, Albrechtin kysymyksestä. On tärkeää nähdä, että tämän asian voi tehdä monimutkaiseksi, mutta BKT on kyllä edelleenkin tärkeä indikaattori myös kun mittaamme rahan jakoa. tämä on täysin kiistatonta BKT on tärkeä mittari, kun puhumme rahastojen ja niiden varojen jakamisesta. Politiikalla on tässä tietysti EU 2020-strategian kautta myös aivan uusi ulottuvuus, ja tämä ulottuvuus liittyy myös rahastojen uuteen sukupolveen. Tämähän kuullaan, kuultiin myös näissä alustuksissa. Voidaanko tällä BKT plussalla täydentää sitä, jota, jota nyt, niitä kriteereitä, joita nyt jo käytetään varojen jakamiskriteereinä. Äh, Meidän tietysti Eurostathan tekee tämän parissa juuri tällä hetkellä työtä. Meidän pitää parantaa tietojen laatua. Äh, mutta helpottaako tämä itse asiassa tämän BKT Plus ähm, kriteerien luomista? Voidaanko siinä vaiheessa tehdä absoluuttisia päätöksiä? Tämä on mielenkiintoinen kysymys ja tärkeä myös politiikalle, mutta meillä on myös toissijaisuusperiaate. Belgiassa esimerkiksi tämä näkyy aivan selvästi. Politiikka on aivan erilaista Brysselissä ja muilla alueilla, ja on tärkeää, että siitä puhutaan – me olemme ottaneet tämän alueellisen ulottuvuuden huomioon ja tämä tarkoittaa tietysti myös, että yhteydet ovat hyvin tärkeitä. Meidän alueellinen politiikkamme on myös perussopimusten kautta nyt vielä tärkeämmäksi. Nämä ö, nämä ohjelmat tutkimuksen kehityksen alueella, niillä ei ole sinänsä mitään alueellisuutta. Esimerkiksi tämä Regions of Excellence-ohjelma on poistettu. Ja kohesiorahastoissa mm, kiinnitetään ensiksi huomiota uusiin jäsenvaltioihin, jotta sitten voidaan näitä excellence-aloitteita luoda. tästä, tämä on mielestäni tärkeä seikka tässä keskustelussa. Kiitos. Kiitos ja Schröter seuraavaksi. Ensinnäkin olen hyvin iloinen siitä, että me, meillä on tämä kuuleminen nyt täällä. Se, valitettavasti monet kollegat eivät kuitenkaan pysty osallistumaan tähän. Ehkä voisimmekin näitä keskusteluja vielä jälkikäteen niistä saatuja tietoja levittää. Tässä on tullut selväksi, että BKT ei voi mitata kaikkea, mitä pitäisi mitata, jotta alueellinen kohesio ja sosiaalinen kohesio, jota, jotka haluamme saavuttaa, voitaisiin ö, ö, ilmaista tarkasti. Tässä tilanteessa, jossa tietoja myös e, e, esimerkiksi väärennetään, me nyt tässä – menemme omaan ansaamme niin sanotusti. Me ajattelemme, että, kohe, että rakennerahastot voivat saavuttaa jotakin ja komission kertomuksessa me näemme, että menestykset, menestys on hyvin rajoitettua ja tietysti yhdellä indikaattorilla on vaikea ilmaista sitä, mikä on menestystä ja mikä ei. Ja ennen kaikkea, kun tietoja tietoja näpelöidään. Ja herra Van der Motten tässä sanoi, että esimerkiksi sillä hetkellä, sillä hetkellä, että kun BKT, sitähän ei aseteta kyseenalaiseksi sinänsä, mehän, mehän, mehän tarvitsemme tällaisen taloudellisen elementin, mutta mutta tiettyjä alueita, niiden tilanteita pidetään paljon parempana kuin mitä se no, oikeasti on, kun otetaan huomioon tämä sosiaalinen heikkous. Meillähän on siis alueellinen ö, ja sosiaalinen kohesio. Tässä siis tilanteessa me virallisesti indikaattorin perusteella ö, huomaamme, että kehitys on positiivista, mutta sitten kun katsomme sosiaalista kehitystä, niin se onkin hyvin kielteistä. Eikö tämä olisi syy siihen, että ESR otettaisiin tässä käyttöön, jotta se voisi kompensoida tätä, niin, niin että äm, tällä tietyllä alueella jolla siis kehitystä mitataan llä, Sitten kun tämä myönteinen BKT-kehitys ehkä pysähtyy, niin sehän johtuu siitä, että otamme huomioon juurikin tämän sosiaalisen ulottuvuuden. Ja hyvä oli ennen kaikkea tämä alustus myös ö, yhteyksistä alueilla. Tärkeä, monissa vaiheissahan on ö, tämä huoltosuhde. Suomen esimerkki tässä osoitti, miten suuria eroja on olemassa. Jos meillä on vain vähän rahaa ja ennen kaikkea Länsi-Euroopassa ja Keski-Euroopassa meillä on vähemmän varoja käytössä kuin Romaniassa ja Bulgariassa. Suurin osa rakennerahaston varoista menee Bulgarian ja Romanian ja muilla alueilla rahaa on vähemmän kuin aikaisemmin. Nyt kun meillä on vähemmän varoja, niin meidän pitää kohdentaa niitä paremmin ja BKTn rinnalla pitää ottaa käyttöön muitakin kriteerejä. Ja tämä minusta kävi selväksi myös herra Van der Mottelin alustuksesta. Tässä on iso ristiriita. Tässä oli mm, myös pieniä ristiriitoja alusteen välillä. Herra Schlachtahan oli sitä mieltä, että BKTn rinnalla ei tarvita muita indikaattoreita, mutta muut, muut sitten esittelivät BKTn rajoituksia. Ja siksi haluaisin kysyä herra Schlachtelta, miten hän nyt arvioi nämä muiden alustukset, sillä niissähän puhuttiin paljon enemmän näistä vaihtoehtoisista indikaattoreista. Lisäksi haluaisin kysyä herra Van der Mottenilta, jos on niin, että BKT voitaisiin korjata niin sanotusti, että otetaan muita elementtejä mukaan. Esimerkiksi emme katso pelkästään taloudellista kehitystä, vaan katsomme, että osallistuuko taloudelliseen kehitykseen vain muutamat henkilöt. Jos näin nyt, sit on, nyt sitten on, niin mitä ehdotatte reaalisessa talou- tilanteessa, että nythän asetuksessa sanotaan, että alueet, niitä luokitellaan BKT mukaan, pitäisikö meidän nyt sitten ottaa lisäkriteerejä asetukseen tietyissä kohdissa, jotta voimme jaotella eri tavalla, jotta voisimme sitten paljon yksityiskohtaisemmin ja kohdennetummin kohdentaa varat. Mitä ehdotuksia tämän suhteen tekisitte? Kiitos. Otetaan tähän vielä yksi puhuja. Riikka Manner. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Karima Delli sittenkin, anteeksi. Votre... Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia tästä e, esityksestä. Minulla on monta piene, pientä kysymystä, ettekä varmaan vastaa niihin pitkän aikaa monet taloustieteilijät ovat sanoneet, että BKT ei tule millään tavalla ratkaisevan ongelmia. Se ei voi vastata kansainvälisiin, eurooppalaisiin, alueellisiin haasteisiin, koska elämme muuttuvassa maailmassa. Tästä huomiosta haluaisin sanoa, että indikaattorit on alun perin laadittu huonosti. Meillä oli huono metodi alusta asti. Yksi asioista, joista on muistutettu, on kasvu. Tämä PKT mahdollistaa kasvun, paitsi että meidän nykyinen tuotanto- ja kulutusmallimme on sellainen, että jos jatkamme ainoastaan tämän, tämän yhden indikaattorin kanssa, niin olenpa pahoillani, mutta loputon kes, kasvu ei ei onnistu, apuut eivät kasva taivaaseen asti, meillä on vain yksi planeetta. Ja tässä on tämä todellinen haaste kohesiopolitiikalle. Kohesiopolitiikan haasteista minun mielestäni siihen liittyy se, että kulutustapa ja ympäristöseikat ja sidotaan yhteen. Jo alussa meillä oli pieni ongelma, nimittäin otimme käyttöön indikaattoreita – joissa erotettiin toisistaan reaalitalous ja keinottelutalous. Ja tässä käytettiin vaurauden monetaarista taloutta ja nyt haluaisinkin sitten kysymyksen alueidemme kannalta, mitä vauraus on alueella, kun ajatellaan sen sosiaalista terveyttä, työ, työttömyyttä ja niin edelleen. Minun mielestäni tämä on aivan keskeinen kysymys. Sitten toinen asia. Meillä on sanottu, että toistaiseksi ei ole valinnanvaraa, mutta onhan meillä tämä, tämä osaamisen faktori. Muistatte varmasti planeetafoorumissa ja nuorisofoorumeilla on, on, on puhuttu niistä asioista, on sanottu, että nyt lasketaan eh, hiilijalanjälkiä. Ja näinhän voidaankin eh, visualisoida tuotanto- ja kulutusmallit eh, ja katsoa, kuinka maata käytetään kaupunkialueilla. Kaupungistuminen, urbanisaatio on yhä massiivisempaa. Lopuksi haluaisin vielä sanoa, että indikaattori sektoreissa on kysymys myös demokratiasta. Kuka on kysynyt, mikä Euroopan kansalaisille olisi tärkeää niin, että kansalaiset voisivat olla onnellisempia. Minun mielestäni tänään on se, tämä on se tulevaisuuden äh, lähestymistapa, osallistuva lähestymistapa. Ranskassa Nordpadkaleissa juuri järjestettiin tällaisia tilaisuuksia, joissa haluttiin tietää, mitkä ovat teidän omat indikaattorinne. Ja kyllä huomattiin, että köyhyys on tärkeää, sosiaaliturva on tärkeää, ympäristö on aivan kärjessä. Nyt olisi todella tärkeää tietää, kuinka tämä osallistuva lähestymistapa otetaan mukaan. Uh, Kiitos. Nyt pyytäisin, että asiantuntijat vastaavat näihin kysymyksiin. Voitte vastata vaikka samassa järjestyksessä kuin puhuitte. Kiitos näistä kommenteista ja kysymyksistä. Aluksi viittaisin noihin johtopäätöksiin, joita minä esitin täällä. Niitä ei ehkä ymmärretty ihan oikein, tai sitten minä en ollut tarpeeksi tarkka. Sanoin, että BKT on edelleen tärkeä, mutta että me tarvitsemme parempia laskentamenetelmiä tässä ollaan aika kaukana siitä, että sanottaisin, että se on täydellinen. Meidän pitää parantaa BKTtä sinällään ja siihen mahtuu monenlaisia asioita. Tässä kuulimme paljon alueellisista vertailuista. BKT on arvioitu varsin korkeaksi uusissa jäsenvaltioissa pääkaupunkialueille – Miksikö? No, koska me emme tee näitä arvioita niin, että otettaisiin huomioon tai otamme huomioon myös pääkaupunkialueiden ulkopuolisen tuotannon ja sitten se ikään kuin kasataan pääkaupunkialueen hyväksi ja siksi nämä laskelmat eivät ole aivan tarkkoja. Me tarvitsemme parempia. Tämä on esimerkki siitä, missä kehitystä toivoisi tapahtuvan hyvinkin paljon. Sanoin jo, että BKT otetaan myös tuotantoa, joka vahingoittaa ympäristöä. On monia syitä sanoa, että meidän täytyy todella pystyä parantamaan näitä menetelmiä. Toinen puoli esityksestäni keskittyi siihen, että meidän tulisi kehittää erilaisia indikaattoreita hyvinvaltiotasolle ja myös ikään kuin valtioiden vaurauden tasolle. Minusta tuntuu, että Eurostatissa ja kansallisissa tilastokeskuksissa on ongelmia, kun puhutaan valtioiden vauraudesta, koska se on monimutkaisempi ja vaikeampi asia. Sanoin myös, että pitää ottaa huomioon sosiaalinen ja alueellinen ulottuvuus kohesiopolitiikassa. Jan Olbrichtille vastaisin. Hän otti esiin tärkeän asian. Hän sanoi, että me olemme tottuneita kohesion tiettyihin ulottuvuuksiin, eli taloudellinen, sosiaalinen ja alueellinen kohesio – mutta pitäisi selvittää, kuinka rahaa käytetään tehokkaasti. Mutta meillä on myös kohesiota, joka tapahtuu muilla alueilla, esimerkiksi kulttuurin alueella, poliittisesti, ja nämäkin ovat tärkeitä. Mm. Jos nämä ulottuvuudet lisätään näihin muihin kohesion ulottuvuuksiin, silloin varmasti nähtäisiin paremmin, mihin rahaa pitäisi laittaa, ja päätökset olisivat erilaisia. Kiitos. Just to, to, to... Lyhyesti vain tämän kysymyksen, mitä puuttuu nykyisistä asetuksista tai asetusluonnoksista, sillä ne ovat vain luonnoksia. No mitä sieltä puuttuu, ja tämä on ongelma myös ohjelmoinnissa, siis se, että on todella globaaleja indikaattoreita toisaalta ja sitten hyvin toiminnallisia indikaattoreita, esimerkiksi osallistujien määrä, ja sitten on BKT. Missä tässä on linkki? Tästä puuttuu siis keskeltä nämä spesifiset tavoitteet. EUn tasolta saadaan paljon tietoja, mutta missä spesifiset indikaattorit ovat? Siis siis näiden tiedon välillä, jotka tulevat eri toimista näissä, näissä spesifisissä indikaattoreissa ennen kaikkea alueellinen ulottuvuus puuttuu vielä. Tässä puhutaan ennen kaikkea paljon saavutettavuudesta, mutta en ole tällä, tähän mennessä nähnyt, että saavutettavuus kriteeri oltaisiin, otettaisiin mukaan. Sehän ei välttämättä vaikuta suoraan kasvuun, mutta siis voidaan puhua oikeudenmukaisesta pääsystä ja saavutettavuudesta alueisiin ja palveluihin. Tätä voisi kehittää enää. Kiitos. You very much for your... Kiitos kommenteistanne ja kysymyksistänne. Minä vastaan muutamaan kommenttiin. Alueet, alueet pelaavat näiden rajojen kanssa ja on aina ollut yllättävää se, että miksi meillä ei ole sellaisia sääntöjä, että, että palkittaisiin niin sanotusti, niin sanotusti se, että jos menee rajoihin yli, jos siis parantaa suorituksia. Ehkä voisi olla muita ohjelmia, jotka Ähm, ehkä kannustaisi sitä, että jäsenvaltiot menevät näiden rajojen yli. Tämä on siis tärkeää, että voitaisiin siis palkita sitä, että, että ylisuoritetaan niin sanotusti. Toinen kysymys, johon puutuin myös omassa alustuksessani, on se, että, että tämä kaupunkijärjestelmä on erilainen eri maissa joissakin maissa, kuten, kuten, äm, kuten näytin esimerkiksi Suomen esimerkiksi NATS 4 levolla, tasolla näkee tämän ö, kaupunkijärjestelmän ja näin nä- näkee tämän, tas- tämän arkipäiväisen kehityksen. Näitä olen olen todellakin sitä mieltä, että on hyvin vaikea arvioida tai mitata sitä, mikä on osaamisen taso ja mitkä ovat yhteydet näiden osaamisten välillä. Tämäkin pitäisi jollain lailla saada näkyviin. Kiitos. Niin viimeiselle puhujalle vastatakseni olen aivan yhtä yhtä mieltä siitä, että BKT ei varmasti ole paras indikaattori, jolla voitaisiin vastata kansainvälisiin ja muihin haasteisiin ja kestävän kehityksen tarkoituksen Meiltä kuitenkin pyydettiin sitä, että pysyisimme yksinkertaisella tasolla ja toiselta ottaisimme huomioon kriteerien adaptoinnin, sopeuttamisen ja jakamisen tulevaisuutta varten ja pysyttäydyimme näissä puitteissa. Konkreettisesti kysyitte, mitä minä ehdottaisin lisättäväksi BKT. -hän. Sanoinkin, että varmasti tällainen hyvinvointiindikaattori on ehkä niin tässä eh, huonoin vai, vähiten huono vaihtoehto on nettotulot, niin on sosiaalituet. Ja varmasti huonoin, vähiten huono on miesten elinjään odotte tähän toiseen indikaattorisarjaan. Sitten vielä olisi varmasti otettava huomioon tutkimus- ja koulutusindikaattori. Tässä Eurostatin tulisi antaa meille lukuja koskien aluetason Tutkimuslukujen niiden pitäisi olla parempia kuin ne, mitä meillä nyt tällä hetkellä on monilta mailta. Meiltä, meillä on ainoastaan lukuja kansallisella tasolla, eikä mitään NUTS 2-tason lukuja. Tässä on tekninen ongelma, jonka ratkaistua voisimme sitten indikaattorita parantaa. Haluaisin tähän vielä lisätä, että olisi aika radikaalisesti tarkistettava NUTS 2 ja NUTS 3 tason jakoja ja ne olisi sopeutettava työllisyysalueisiin joissakin maissa. NUTS 3 ja NUTS 2 tasolla tehdään tietynlaisia jakoja ja Belgiassa federaalisessa tilanteessa ongelma koskee sitä, voidaanko mennä osaval- osavaltioiden rajojen yli niin, että otettaisiin huomioon todelliset työllisyysalueet. Sitten vielä viimeinen asia, johon viittasitte, tämä Gini-indikaattori. En oikein tiedä, mitä tarkoititte tälle, jos kyseessä on Gini-indeksi, jolla mitataan erot kansallisen keskiarvon kanssa, niin tämähän johtaa sitten BKT, eikä sitten ratkaista mitään. Jos kyseessä on sitten Gini-indeksi, jolla katsotaan näitä tuloeroja yhden alueen sisällä, niin no ensinnäkin tämän, tämä indeksi on käytännössä mahdoton laskea. Pohjana pitää olla joko nämä sosiaaliset kyselyt, mutta näissä laajuus on hyvin rajattua. Tai sitten olisi otettava pohjaksi verotilastot, mutta tämä ei ole mahdollista kaikissa maissa ja tässäkin on paljon äh, vaikeuksia. Rikkaat äh, tekevät enemmän verovetaksia kuin muut ja köyhät asiat jättävät enemmän ilmoittamatta kuin muut. Gini kerroin on todella hyvin vaikea laskea. Ja miksi haluaisitte sitä käyttää? Haluatteko laskea, laskea jotakin sosiaalista haavoittuvuutta. Jos haluatte sitä mitata, niin siihen on kyllä muitakin indikaattoreita, joita voitaisiin käyttää. On aina kuitenkin pidettävä huoli siitä, että sosiaalista haavoittuvuutta koskevat indeksit ovat aina hyvin riskaapeleja kansallisella tasolla. Työ, työttömyydessä esimerkiksi kaikki riippuu siitä, kuinka helposti tietyssä maassa voidaan saada työttömyystukea tai niin edelleen kansallisen lainsäädännön mukaan, joten tämä on hyvin arkaluontoinen juttu. Ja vaikka näin tehtäisinkin, ja toivon, että niin tehtä, tehdään, näin olisi tehtävä riippumatta siitä, kuinka taloudellisesti ja sosiaalisesti alueet kaiken kaikkiaan menestyvät. Kiitos Cornelia Ernst. Seuraavaksi. Kiitos. Vielä tämä viimeinen alustus osoitti, miten vaikea tämä asia on. Minä nyt lähtisin siitä kysymyksestä, mikä tässä on nyt tavoitteena. Luulenpa, että mm, kun mietimme uusia indikaattoreja tai tulee otetaanko vain lisää indikaattoreja tai täydentäviä indikaattoreja vai haluammeko, että, että indikaattorit pysyvät e, mm, nykyisellään, niin meidän pitää kysyä, mikä on tavoite. Tässä on kyse hyvinvoinnista. Me haluamme, että alueiden väliset erot vähenevät ja hyvinvointi liittyy suoraan kansalaisiin. Mutta miten hyvinvointia ja elämänlaatua voidaan mitata? Miten, mitä on elämänlaatu Saksassa tai Brysselissä tai verrattuna sitten Bulgarian ja Romaniaan? Tämä tekee mittaamista tietysti mittaamista hyvin vaikea. Jos mietimme, että varat vähenevät koko ajan, meidän pitää miettiä todellakin tarkasti sitä, mikä kohesiopolitiikan hyöty realistisesti voi olla. Ei meidän pitää, ei pidä ottaa tavoitteita, joita ei voi saavuttaa. Eroja voidaan vähentää, mutta kun ähm, varat vähenevät, ja nyt jos mietimme esimerkiksi konver- näitä konvergenssiin lähentymisalueita ähm, ja niihin tulevia muutoksia, niin muutamilla alueilla hyötyjä ei välttämättä tule. Siis pitää todellakin miettiä sitä, mikä realistisesti on mahdollista saavuttaa. Esimerkiksi köyhyys olisi yksi indikaattori, mutta miten köyhyyttäkin voidaan mitata, miten sitä voidaan konkreettisesti mitata? Köyhyystekijänä on kuitenkin hyvin keskeinen ja se, sen voisi mahdollisesti prosentuaalisesti laskea maissa. Ennen kuin lisäämme jotakin tai torjumme uudet indikaattorit, meidän pitäisi laskea kaikki läpi. Ja tärkein kysymys siinä on se, mitä loppujen lopuksi saa hyötynä tästä kaikesta irti. Tavoitteen pitää olla hyvin tarkka. Tämä on minun mielestäni keskeisin kysymys. Ehkä yksi tekijä, yksi, ehkä, ehkä sen voisi vielä tarkemmin mitataan, nimittäin väestön kehityksen tekijä. Väestön kehityksellä on vakavia vaikutuksia monilla alueilla ja minun mielestäni se olisi tekijä, jonka voisi mahdollisesti lisätä. Lisäksi haluaisin kysyä, pitäisikö jäsenvaltioiden ehkä valtioiden sisäisesti ottaa käyttöön indikaattoreina. Tiedän, että tämä on tietysti myös vaikeaa, mutta tietysti huolenaiheena on myös se, että, että tässä vesitetään tavoitteita. Minä olisin varovainen tämän suhteen. Kiitos. Kiitos Sean Kelly seuraavaksi. Kiitos. Ensinnäkin haluaisin kiittää asiantuntijoita hyvin mielenkiintoisista esityksistä. Poliittisesta näkökulmasta helpointa on ollut käyttää BKT indikaattorina. Se on helposti määritettävissä – Täällä on toisaalta kuultu mon, monen monta kertaa, että se ei ole täydellinen ja että jotain muuta pitäisi keksiä. Erilaisia ehdotuksia on otettu esiin. Ne ovat aika vaikeasti laskettavissa ja siinä se ongelma onkin. Tässä puhuttiin BKT plus 1 indikaattorista, eli BKT plus käytettävissä olevat tulot, mutta sekään ei ole oikeudenmukainen indikaattori, koska tulot saattavat olla jossakin samanlaiset, mutta toisaalta ostovoima on sitten eri maittain hyvin erilainen. No sitten on hyvinvointiindikaattori tai köyhyys, terveys, eliniän odote. Se ei myöskään ole aivan tarkkaa. Joskus rikkaiden elintavat johtavat erilaisiin tuloksiin. Esimerkiksi köyhemmillä saattaa olla enemmän terveysongelmia ja se vaikuttaa sitten elinjään odotteeseen, eli sekään ei ole helppo indikaattori. En tiedä, voisivatko nämä neljä asiantuntijaa täällä tehdä niin, että laitetaan heidät huoneeseen ja heitetään sinne ruokaa ja laatikko kinessiä ja ehkä he voivat sitten keksiä jonkin parhaan toimintatavan Euroopalle, koska tällä hetkellä meillä on niin paljon erilaisia ehdotuksia, joista kaikki ovat suunnilleen järkeviä, mutta mitä niistä ei voi laskea. Eli siksi tämä kysymys pitäisi jotenkin ratkaista, eli, eli BKT plus yksi tai kaksi tai mitä tahansa. Kiitos. Kiitos. Nyt Riikka lyhyesti, kiitos. Kiitoksia puheenjohtaja. Olen hyvin lyhyt. Ää, ensinnäkin niin olen itse sitä mieltä että, että bruttokansantuotteen lisäksi niin ehdottomasti me tarvitsemme myös muita indikaattoreita tähän, tähän rinnalle mutta se ei kuitenkaan tarkoita sitä etteikö tämä bkt voisi olla se määräävä ja tärkein kriteeri tässä. täällä on jo paljon tuotu perusteita sille että, että minkä takia on tärkeää että meillä on myös muita kriteereitä ja jos, jos ajatellaan nyt vaikka bruttokansantuotetta yksinä, niin on aivan selvää, että ei se näytä niitä perusongelmia välttämättä, mitä on yksittäisellä alueella. Ja mun mielestä niin kuin nämä esitykset tässä aikaisemmin on hyvin, hyvin tätä nimenomaan kuvanneet. Minun mielestä tärkein, tärkein tavoite taustalla pitäisi olla, kun mietitään näitä indikaattoreita, niin ensinnäkin se, että totta kai pää, päätavoite, miten vähentää niitä kehityseroja eri alueiden välillä, mutta toisaalta myös se, että, että kuinka me saadaan kannustavaksi toimijoiden tehtävät, toimijoiden niin nämä kehitysaskeleet näiden indikaattoreiden avulla, koska mun mielestä Janne Antikainen otti tässä ihan niin kuin hyvän pointin esille, kun hän sanoi, että aina periaatteessa nämä lähtee negatiivisuuden kautta nämä indikaattorit ja kun niitä määritellään, ja välttämättä ne ei aina ole sitten kannustavia, eli voitaisiko me oikeasti miettiä myös sitä, että jos, jos tietty rajapykki ylitetään, niin sitä, siitä voitaisiin myös omalla tavallaan kannustaa, ja toisaalta totta kai on tärkeää, että me voitaisiin myös jollain tavalla mitata tätä kestäviä tuloksia nimenomaan sitten tämän, tämän tuen kautta. sitten haluan vielä sanoa tuosta ikääntymisestä ja ylipäätänsä demografisesta kehityksestä. Minun mielestä, jos me nyt vertaillaan näitä uusia, niin sanottuja uusia indikaattoreita, niin kyllähän tämä niin kuin mitattavuudeltaan olisi varmasti aivan, aivan realistinen vaihtoehto. Ja se on kuitenkin sellainen kysymys, tämä ikääntyminen, joka tulee vahvasti vaikuttamaan meidän kilpailukykyyn, niin olisi hyvä, että me myös aluepolitiikan kautta pystyisimme siihen ennakoivasti jo nyt sitten vaikuttamaan ja kohdistamaan myös tietyllä tapaa tukea sitten näille alueille. Sitten tuosta kaupunkipolitiikasta sanon nopeasti vielä. Oikeastaan tämäkin liittyy tuohon Janne Antikaisen puheenvuoroon. Mun mielestä hän kuvasi erinomaisesti sitä, että kuinka esimerkiksi nämä problematiikat eri kaupunkialueilla poikkeavat eri maissa ja eri alueilla. Jos me ajatellaan jotain suuria metropoleja, ja sitten verrataan nyt vaikka Suomea, jossa kaupungit ovat jo keskimäärin pienempiä. Meillä on alle 100 000 asukkaan kaupunkeja, mutta siltikin ne ongelmat on siellä. Eli siinäkään me yksilitteisesti voida aina vain tuijottaa jotain asukaslukua, vaan pitäisi pystyä laajemmin, laajemmin sitten indikoimaan niitä ongelmia ja sitä vaikutusta, mitä, mitä sitten tietynlaiset kaupunkikeskukset heijastuu, heijastavat ympäristöönsä. Mutta kiitoksia todella paljon, paljon näistä esityksistä. Ne oli todella hyviä ja ajatuksia herättäviä. Kiitoksia. Haluaisiko nyt komissio vielä lisätä tähän jotakin? Ja teihinkin pätee tämä niin lyhyesti kuin mahdollista sääntö. Thanks. Puhun aivan lyhyesti. Kiitos tästä hyvin mielenkiintoista keskustelusta. Ehkä haluaisin vain muistuttaa vielä yhden seikan. Meidän pitää erottaa nämä eri askeleet, joita kohesiopolitiikassa on. Ensimmäinen on nimittäin se, että valitaan ne alueet, jotka ovat tukikelpoisia näissä ohjelmissa. Ja sitten toiseksi määritellään varojen kohdentaminen ja sitten kolmanneksi tehdään nämä toimintaohjelmat. Mitä tulee ensimmäiseen askeleeseen ja tukikelpoisuuteen, niin tarvitsemme todellakin indikaattoreita, joilla on tiettyjä elementtejä, niiden pitää olla kestäviä ja niiden takana pitää olla tiettyjä, tietty konsensus siitä, mitä ne tarkoittavat ja pitää olla myös samaa mieltä siitä, miten ne mittaavat kehitystä. Kohesiopolitiikan varat pitää kanavoida köyhimpiin alue- köyhimmille alueille Euroopassa, sillä tämähän kohesiopolitiikan päätavoite, siis tukea köyhimpiä alueita. Ja tietysti tämän pitää olla johdonmukaista EU-tason toimintaa. Näissä indikaattoreissa siis on monia valintoja tehtävänä. Mitä tulee varojen kohdentamiseen, niin me katsomme myös työllisyyttä, koulutusta, väestöä ja sitten kun puhumme toimintaohjelmista, niin sidosryhmät voivat miettiä nämä asiat itsekseen. Alue- ja paikalliset viranomaiset yhdessä komission kanssa tekevät toimintaohjelmat ja tietysti tässä monia indikaattoreita otetaan huomioon ja siinä otamme tietysti myös VKT mukaan. Kiitos. Kiitos. Oliko asiantuntijoista jollain vielä sanottavaa? Yes, uh, sorry. I would like just to, to add one further step. Niin, esittäisin, että lisäätte vielä yhden askeleen tähän menettelyyn, eli että raportoidaan tuloksista myös parlamentille, jotta ne saadaan todella näkyviksi. Se vaikuttaa muun muassa päätöksiin seuraavasta rahoituskehyksestä. No sitten sukupuolten välisestä tasa-arvosta, pitäisikö sen olla indikaattori? Ehkäpä tähän olisi kaivattu naisten näkökulmaa, kun meitä tässä on nyt neljä miestä. Yeah, I just uh, want to... Haluaisin vain mm, itse asiassa toistaa sen, että väestön rakenteelliset indikaattorit ovat helppo ymmärtää. Ne ovat hyvin mitattavissa, joten ne pitäisi todellakin ottaa mukaan. Kiitos. Van der Motten, no? Joo. Halusiko herra Van der Motten sanoa jotain? Uh, Muutama pikkujuttu vielä. Ensinnäkin haluaisin rauhoittaa herra Kellyä. Tietenkin käytettävissä olevat tulot liitetään ostovoimaan, mutta meillä ei ole alueellista osto, ostovoimatilastoja käytettävissä. Meillä on vain kansallisia tilastoja, ne eivät tietenkään ole samankaltaisia kaikilla alueilla. Yksi puhuja täällä sanoi, että tavoitteena pitäisi olla alueiden väliset heikoimpien väliset erot. Onko tämä aina totta? Se riippuu siitä, mitä halutaan Tietenkin voidaan ajatella, että meillä olisi maassa poliittisena tavoitteena se, että meillä olisi yksi vähän tyhjä alue ja toinen alue, johon keskitytään taloudellinen toiminta poliittisena tavoitteena voi olla myös tasapainoalueella. Tämä on poliittinen valinta. En ole siis ollenkaan varma, että tämä äh, heikoimpien er, väliset erot alueella olisi indikaattori. Äh, tai onko se sitten parempi tämä nettotulo sosiaalisten tulonsiirtojen jälkeen, koska jos täällä on ihmisiä, jotka elävät alueella, jonka, joka on tarkoituksena muuttaa luonnonpuistoksi, pitääkö niillä olla sama elintaso kuin muilla asukkailla? Mutta merkitseekö kohesio aina sitä, että tarvitaan kaikkia kaikkialla samalla tavalla? Tämä on poliittinen kysymys. En minä siihen vastaa, mutta poliitikkojen olisi tätä pohdittava. Sitten vanheneminen indikaattorina kullakin indikaattorilla on merkitys riippuen val- poliittisista valinnoista. Voidaan ajatella, että vanheminen on ongelma. Voidaan sanoa myös, että vanheminen on onnistuminen, koska 50 vuotta sitten ö, ikääntyminen liittyy vain hedelmällisyyden laskemiseen tänä päivänä. Hedelmällisyystasoihin on päästy ja ja nyt puhutaan vanhojen ihmisten ikääntymisestä, onko tämä hyvä vai huono asia kaikissa indikaattoreissa poliitikkojen on ensin pohdittava tavoitteita ennen kuin he tekevät valintoja. Uh, niin, ikääntyminen voi totta kai luoda myös uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Kaikki on siis suhteellista. Meidän ei onneksi tarvitse päättää näistä indikaattoreista täällä tänään. Minusta tämä keskustelu ja nämä esitykset erityisesti ovat olleet suureksi avuksi, aivan kuten tutkimukset ja, ja tilastotiedot ja omat kokemukset. Tällä tavoin me pääsemme eteenpäin omassa työssämme, kun mietimme tätä sääntelykehystä. Kiitokset vielä asiantuntijoille ja toteaisin vielä, että jos haluatte jättää näitä esityksiä tai muuta tietoa tänne, niin olkaa hyvä ja me jaamme sitten ne jäsenille komissiolle toteaisin, että totta kai me tarvitsemme tietoa myös teiltä, kun keskustellaan tästä sääntelypuitekehyksestä, erityisesti indikaattoreiden osalta. Kiitokset myös siis komissiolle. Nyt hyvät kollegat, olemme päässeet esityslistan loppuun ja lopuksi sanoisin, että muita asioita ei ole, ellei joku nyt ota jotain esiin Seuraava kokous on 25. tammikuuta ja toivottaisin kaikille lopuksi hyvää joulua ja levätkää kunnolla seuraavat pari viikkoa. Puheenjohtaja kiittää ystävällisesti myös tulkkeja. Your tradition. Uh, thank you very much. Kiitoksia. Kokous päättyy.